Uh, colleagues, I'm going to make a start. Um, I know that not everybody. Uh, two votes to take through today. And we've all... Meillä on kaksi äänestystä tänään ja meillä on myös kuulemistilaisuus, enkä halua käyttää liian paljon aikaa, koska herra Kuneva on sanonut, että hän tulee puhumaan tänne Rova Kuneva on tulossa tänne puhumaan muutaman sanan kuulemistilaisuuden aluksi, joten minun on annettava hänellekin aikeen. aikaa. Olette nähneet esityslistan luonnoksen, minulla ei ole mitään erityisiä ilmoitusasioita. Halusin vain kysyä ehkä Herman Ladenoffia, että te haluaisitte ehkä sanoa sana sen Bulgarian valtuuskunnan puolesta. Ehkä haluaisitte kertoa jäsenille siitä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää kaikkia valtuus, valiokunnan jäseniä, jotka kykenevät osallistumaan matkaan sekä sihteeristöä. Meillä oli useampia kiinnostavia vierailuja ja tapaamisia ensinnäkin Bulgarian parlamentissa, sen Eurooppa-valiokunnassa ja talousvaliokunnassa. Jäsenet kävät myöskin valtiovarainministeriössä ja heillä oli useampia tapaamisia sekä kuluttajajärjestöjen että yritysmaailmanjärjestön kanssa sekä vierailu Plavdivissa 150 kilometriä etelään Sofiasta suunnilleen. He olivat siellä tuotantolaitoksessa ja tapasivat kauppakamarin edustajia. Ehkäpä kaksi kattavaa kysymystä oli kiinnostavia keskusteluissa. Ensinnäkin energiahuollon turvallisuus. Tiedätte, että Bulgaria – oli jäsenmaista se, joka eniten kärsi Venäjän kaskriisin aikana, joten energianhuollon varmuus, maakaasun saatavuus ja ydinvoima puhuttivat. Ja toisekseen palveludirektiivi ja sen kansalliseksi lainsäädännöksi muuttaminen ja täytäntöönpano Bulgariassa. Heräsi useita kysymyksiä, kuten se, että rahoitus oli aika niukkaa. Tämähän puhuitte sillä, jotkut ovat sitä mieltä, että kuluttajajärjestöt tarvitsevat lisää rahaa, toiset ovat sitä mieltä, että kuluttajajärjestöjen pitäisi olla farmin perillä mahdollisuuksista toimia äh, omillaan, kerätä varoja. Äh, oli heräs ajatus järjestää tällainen muodollinen työryhmä, joka käsittää ajattelisi sitä, miten Keski-Itä-Euroopan kuluttajajärjestöt voisivat työskennellä yhdessä ja jakaa tietoja. Ehkäpä seuraava parlamentti ja sen sisämarkkinavaliokunta voisi käsitellä tätä. Yritykset puhuvat pitkään erilaista säätely- ja lisenssijärjestelmistä, jotka ovat yhä ongelma niiden toiminnalle – Jotkut näistä liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Valtiovarainministeriö on vetovastuussa tämän direktiivin suhteessa, ja siinä heillä on sitten jossa muuten, muut hallinnonalat ovat mukana. Kaikki meidän jäsenemme, voin varmaan puhua heidän puolestaan, totesivat, että haasteita oli muun muassa paikallishallinnon tasolla – me selvittelemme, miten paikallishallinto toimii erityisesti kuluttajasuojan alueella ja näemme sen ongelmia sekä Sofiassa että Plovdivissa. Tässä lyhyesti kertomuksemme. Hyvä on. Tässä on varmasti asioita, joita voidaan viedä eteenpäin ja pyydämme ehkä koordinaattoreita ottamaan nämä asiat esille ja katsoa niitä sitten myöskin uudessa valikunnassa. No niin, sitten meillä on yksi asia, joka on käsiteltävänä, toivottavasti voimme tehdä sen mahdollisimman pian, nimittäin meteorologidirektiivien kumoaminen. Minun on tarkoitus kysyä neuvostolta, missä neuvosto on herra Kupchakova ja herra Votopal. Oletteko te täällä? Okay, I can see you. I'm glad to provide... Kiitoksia puheenjohtaja. Annan ihan lyhyen eh, tiedon neuvoston neuvotteluista. Neuvostossa on kaksi työryhmää, jotka käsittelevät tätä aihetta asiantuntijatasolla ja minun on myönnettävä, että keskustelu oli varsin sekavaa, koska eh, eri jäsenvaltioilla on erilaisia eh, toiveita eri laisista direktiiveistä, jotka pitäisi kumoa, joten puheenjohtajavaltio pyysi yhteistä kokousta teknisen harmonisoinnin ja paremman lainsäädännön edustajien kanssa ja toivottavasti voimme ratkaista tämän ja saada uuden kompromissiehdotuksen. Tämä kokous pidettiin perjantaina ja uuden kompromissiehdotuksen pää viesti on se, että lykätään täytäntöönpanon määräaikaa ensimmäinen tammikuuta 2014 asti. Se on varsin myöhäinen aika, mutta se mahdollistaa meille sen, että voimme työstää uutta direktiiviä mittauslaitteista ja mahdollisesti ottaa direktiivin liitteeseen mukaan direktiivit, jotka ovat vielä tarpeen. Itse asiassa keskustelu ei osattanut sitä, että yksikään näistä direktiiveistä olisi tarpeellinen ja jäsenvaltioiden argumentit ovat sellaisia, että ne eivät kyseenalaista komission vaikutusten arvioinnin pää tuloksia, mutta siksipä sanoinkin, että keskustelu oli varsin sekava, mutta Koreper varmaan sitten päättää, että on tarve, tarve kumota nämä direktiivit ja saada aikaan parempaa lainsäädäntöä. Tämä on nyt neuvoston neuvottelujen tilanne ja viimeinen lopullinen kanta saadaan seuraavina viikkoina. Kiitoksia. Kuten sanoitte, niin tilanne on varsin sekava, koska toisaalta sanoitte, että jäsenvaltiot eivät ehkä tarvitse näitä eh, direktiivejä, joten ehkä paremman lainsäädännön nimessä ne voidaan kumota. Toisaalta ne haluavat tehdä kuitenkin muutoksia eh, eh, niihin ja sitten haluavat lykkää, lykätä tätä koko menettelyä, joten meidän täytyy joka tapauksessa käsitellä tätä vielä koordinaattorien kokouksissa, mutta ehkä haluatte sanoa sana sen. Kiitän. Tuossa haluaisin vain vahvistaa, mitä puheenjohtajavaltio totesi. Hieman hämminkiä on vielä. Mutta viime perjantain kokouksessa viime minuutilla Tsekki sai idean kompromissin löytämiseksi komission julkilausuman kautta. Niinhän on tehty aikaisemminkin, hyvin tiedätte sen, jossa komissio sitoutui hyväksymään voimaanastumisen lykkääntymisen ja tekemään arvion, kun huhtikuussa 2011 se täytyy tehdä. Muistatte, että nykydirektiivissä on komissiolle asetettu velvollisuus tuolloin tehdä arvio. Ja silloin voimme arvioida, onko markkinoilla ongelmia, mikä ei nyt näitä olevan tilanne, mutta me tulemme ottamaan sen sitten huomioon. Mutta 2014 tammikuussa tämä raukeasi joka tapauksessa. ja suhteen tämän kokouksen tänä perjantaina teemme päätöksen siitä, voimmeko tehdä tällaisen julkilausuman, mikä helpottaisi yksinkertaisen ensimmäisen käsittelyn sopimuksen tekemistä parlamentin kanssa. Jos teille kävisi yksinkertaistettu menettely tämän ehdotuksen tapauksessa, ja jos parlamentille kävisi meidän ehdotus, joka on päivämäärän lykkääminen. Mr. Orton, Mrs. Kiitoksia. Edustaja Gebhardt, haluaisitteko te kommentoida? Meidän täytyy kuitenkin palauttaa tämä koordinaattorille ja päättää menettely. Minä en halua nyt tästä keskustella pitkään, mutta minulla on kysymys, koska olen kuullut muutamia asioita liittyen näiden direktiivien kumoamiseen tai aset- ja asetusten kumoamiseen, jotka ö, tarkoittavat täysharmonisointia Euroopan unionissa. Pelko on se, että jos me kumoamme nämä asetukset, niin sitten ö, mit- vastausjärjestelmät jäsenvaltioissa muuttuvat jälleen täysin erilaiseksi ja syntyisi epävarmuutta. Olisin halunnut tietää komissiolta, mm, mikä on seuraus, jos kumoamme nämä direktiivit, mitkä seuraukset ovat sisämarkkinoilla, erityisesti tämä täysharmonisointi, jonka kuitenkin saavutimme tällä alalla. Mr. Orton, did you want to answer that very briefly? Herra Orton, haluatteko vastata tähän? Do think and that... Niin ihan lyhyesti, koska meillä ehdotuksessakin on todettu, että mitään konkreettisia esteitä ei ole. Nämä näiden direktiivien, direktiivien liittyvät alat, niillä käytetään kansainvälisiä standardeja. Ja silloin kun ei ole eurooppalaista asetusta, silloin käytetään tätä vastavuoroista tunnustamista. Ja mitään ongelmia ei ole ollut monet jäsenvaltiot eivät edes käytä tämänhetkisiä direktiivejä. Eli niitä on käytetty hyvin vähän. Ja tähän varmaankaan ei liity mitään ongelmia, mutta joka tapauksessa varmuuden varalta olisimme valmiita arvioimaan näiden jäsenvaltioiden kertomusten pohjalta ensi vuonna. On, jos ongelmia esiintyy, niin sitten vuonna 2011 Voisimme ehkä palata tähän joidenkin ehdotusten kanssa, mutta todennäköisesti näin ei tule käymään. Nämä alueet on katettu kansainvälisillä standardeilla ja vastavuoroisella tunnustamisella, eikä mitään suuria ongelmia ole tähän mennessä ollut. Kiitos. Ei nyt käydä keskustelua tästä. varsin epäselvä tilanne meillä on tässä erityisesti kumoamisen suhteen. Siksi meidän täytyy keskustella koordinaattoreista tästä ja päättää menettelystä. Kiitoksia oikein paljon herra Ottuna ja neu- kiitän myös neuvostoa siitä, että kerroitte meille tämän hetkistä tilanteesta. Ja seuraava asia, eh, joka meidän pitää käsitellä niin kuin äänestämme, on se, että herra Harbour haluaa kertoa meille lyhyesti sähköistä viestintäverkoista ja palveluista hänen näkemyksensä kolmikantaneuvotteluista neuvoston ja komission kanssa. Herra Harper. Kiitos puheenjohtaja. Tässä me pyrkimme lanseeraamaan toisen käsittelyyn. Ja päivittäisin tätä sen verran, että taustalla on se, että neuvoston muodollista yhteistä kantaa meille kertoi ennen perjantaita 19. päivä, eikä meillä ole mitään mahdollisuutta viedä toista käsittelyä loppuun. Joten minun oli pakko sitten ottaa tämä raportti oman käsittelyyni. Tässä välissä nyt olemme saaneet yhteisen kannan. Meillä on ollut koko joukko tapaamisia neuvoston pohjohtajan kanssa ja meillä on ollut myöskin Ranskan kanssa ja sitten Tsekin kanssa. paketti on monimutkainen, eikä ole niin, että meidän panostamme oltaisiin eristetty tästä paketista, mutta ja Hammanin ja Del Castilian paketti ovat mukana meidän panoksemme kanssa käsittelyssä. Mutta neuvosto on keskittynyt lähinnä näihin paremman säätelyn direktiiveihin. Me, minulla ja varjaesittelijöillä, jotka ovat olleet myös kolmikantaneuvotteluissa, eivät ole vielä saaneet mahdollisuutta esitellä tai puolustaa tarkistuksia Tsekin kanssa. Eikä meillä ole ollut merkittävää kompromissitekstiedotusta, joka nyt kahdettaisi asioita eteenpäin. Meidän kertomuksemme, mietintämme julkaiseminen varmaan sitten edistää tätä minun mietintäni pyrkii siihen, että minä teen uudelleen ehdotuksia, jotka tämä valiokunta hyväksyi viime vuonna ja joita neuvosto yhteisessä kannassaan ole hyväksynyt. Tässä on joukko asioita, mutta vain pieni joukko asioita, joissa varjoesittelyiden suostumuksella ehdotan vaihtoehtoisia tai parannettuja sanamuotoiluja. Erityisesti kiinnitän huomiota tähän e-yksityisyys, elektronisen yksityisen syyden osuuteen. Tässä on kaksi direktiiviä. Ensinnäkin yle, universaalit palvelut ja sitten toinen on e-yksityisyys. Ja e-yksityisen suhteen olemme kauempana neuvoston kannassa erityisesti tiedonannoista ja sen yksityisen tiedonannoista tiedonannosta siitä seuraavista asioista. Kertoisin kuitenkin, että olen ollut läheisessä yhteistyössä herra Alvaron kanssa, joka ensimmäisessä käsittelyssä laatti lausunnon omien varjostelijoiden kanssa. Vaikka meidän valiokunta on nyt yksin vastuussa tästä tekstistä, se on järkevää, Rava rouva puheenjohtajalta varmaan samaa mieltä. Me tässä valiokunnassa uskomme vahvistettuun yhteistyöhön, että herra Alvaro ja hänen varjostelijansa ovat ottaneet osaa neuvotteluihin meidän esittelijöiden varjon kanssa. Ja minä olen tehnyt listaa sellaista tapauksista, joissa yksityisyyden suoja on rikottu ja toivottavasti komission kanssa pääsemme yksimielisyyteen tästä. Mutta ongelmana on ehdotuksen ala. Me olemme ehdottaneet, vaatineet, että tähän ehdotukseen kuuluu data, joka jota siirretään ää, elektronisesti esimerkiksi ää, pankkitiedot tai muu herkkoluotoinen henkilökohtainen tieto, mikä on tällä hetkellä ää, tämän ulkopuolella, koska tie, tällä hetkellä ainoastaan verkostoon ylläpitäjien eikä verkostojen käyttäjien tiedot kuulu, kuuluvat tämän direktiivin alaan ja tämä ei minusta ota asiaa ollenkaan. Toiseksi kiinnitän huomiota aivan uuteen asiaan, joka käsittelee palveluiden universaaliuden määritelmää. Joka joka maata, maita pyrkii laajentamaan tätä laajakaista teknologiaa Komissio kulkee pahasti jälkijunassa kuulemistensa suhteen. Ja on pettymys, että kuulemisia ei saada vietyä loppuun ennen kuin ehdotusta joudutaan käsittelemään. Joten ehdotan, että universaalipalveluita uudistetaan 2010 tämän seurauksena. Monet maat haluaisivat vähän enemmän joustavuutta politiikkansa laatimisessa. Me olemme ehdottaneet uutta johdantoasan kohtaa, joka poistaa joitakin tiukkoja rajoituksia universaalien palveluiden määrit neuvotteluissa, mitä tulee laajakaastaan. Jos neuvosto vasta tämän, tämä se uusi tekijä, joka ei ollut toisessa käsittelyssä, joten tällaiset tarkastukset voidaan tulkita sellaisiksi, joita ei voi tehdä. Mutta neuvoston kanssa olemme sopineet, että tällainen ää, tarkistus tullaan tekemään, ja se on kohta kaksi tark- kertomuksessa. Niin minä tapaan huomenna kaikki varjoesittelijät kertoakseni, miten ollaan edetty ja kerron, minkälainen neuvostelutaktiikka meillä on. Meillä on kolmikantaneuvottelut suunnitelmissa neljäs päivä maaliskuuta. Meillä on siihen esityslista toinen vastaus on käsittelemättä vielä. Olen huolestunut, että meillä ei jää riittävästi aikaa neuvotteluita varten, mutta me tulemme edistämään asioita. Valiokunnassa äänestetään, kun sen hetki tulee ja neuvottelemme saadaksemme sellaisen lopputuleman, kun meitä on pyydetty neuvottelemaan. Uh, Mr. Harbour, I think it was a... Kiitoksia oikein paljon, herra Harbour. Tämä oli hyvin kattava näkymä tilanteesta ja on hyvä, että pidätte meidät ajan tasalle edistyksestä. Uh, haluaisitko ehkä komission uh, herra Rodfordin puhu, sanovan jotain No herra Rodford voi sanoa sen ja herra Tubon haluaisi myös puheenvuoron, mutta lyhyesti. En halua käydä tästä keskustelua, koska meidän täytyy aloittaa äänestys kello 15.30. Herra Rodford. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tiedätte, komissio piti hyvänä Habrin tekemää työtä ensimmäisessä käsittelyssä ja tulokset olivat myöskin hyviä täysistunnon äänestyksestä. Meistä oli hyvä myöskin se, että parlamentti edelleenkin pyrkii toiseen käsittelyn sop- sopuun ja yritämme tehdä kaiken sen tueksi. Pidämme hyvinä monia elementtejä Harborin mietinnössä, joka teillä on edessänne, enkä nyt mene yksityiskohtiin. Vastaisin lyhyesti näihin kahteen kohtaan, jotka Harbour otti esille. Ensinnäkin tämän ilmoituksen toimeksiala. Reddinghän sanoi, että hän ymmärtää parlamentin huolenaiheet ja hän katselee, millä tavalla voitaisiin varmistaa, että olennaista välinettä korjataan oikealla tavalla. Ja sitten toinen kohta, yleishyödyllisten palvelusten vaikutusala. No, komission alusta pitäen katsonut, että hyvin laaja keskustelu oli tarpeen, mitä tulee näiden palveluiden vaikutusalaan. Kaikki muutokset saattavat vaikuttaa rahoitukseen, ja samalla tavalla myöskin kilpailutilanteeseen markkinoilla. Eli ymmärrämme kyllä, että meidän pitää päivittää tätä vaikutusalaa, mutta emme kuitenkaan ole varmoja, millaisia vaikutuksia sillä saattaisi olla tämän paketin ajoitukseen ja hyväksymiseen. Kiitoksia. Thank you, thank you very much, Mr. Um, Kiitoksia. Herra Tubon, halusitteko te puhua yleishyödyllisistä palveluista? faire une remarque. Niin yksi huomio, puheenjohtaja. Harburin johdolla ennen ensimmäistä käsittelyä teimme työtä, joka oli aika merkittävää, ja se liittyy tähän direktiiviluonnokseen. Ja tuloksena oli kompromisseja, jotka hyväksyttiin tässä valiokunnassa sitten täysistunnossa – Niissä on pyritty ottamaan huomioon kaikki edut ja huolenaiheet. Ja omasta puolestani uskon, että olennaiset osat siitä, mitä Harbour oli saanut läpi ensimmäisessä käsittelyssä, on vielä toisessa käsittelyssä jäljellä. Ja meidän ei tule muuttaa liikaa siitä, mistä oli sovittu kompromissin yhteydessä, joka oli erinomaista. Eli tässä tämä huomio. Mr. Harbour, would you just like to pull... Herra Harbour, haluaisitko tehdä vielä yhteenvedon? Well, uh, I think Dumont said... Jatkaa sitä, mitä Jacques Dumont sanoi kompromisseista. Eipä varmaan meiltä ja puheenjohtajavaltiolta kauheasti vaivaa vaadittaisi, jotta saataisiin teksti, joka on vankka kuluttajien suhteen, mutta tietosuojan rikkominen on kysymys, johon luova ratkaisu voisi löytyä, vaikka komissio vähän todennut, että se ei ole kyllä niin helppoa. Mutta Telekon puolella me haluaisimme kuulla, me haluaisimme riittävästi aikaa neuvotella kasvokkain asiasta, jotta tämä asia etenisi. Olen saanut paljon tukea varjastelijoilta, meillä on paljon asiantuntemusta. Minä haluan aika varstoa näitä kysymyksiä, jotta pääsisimme äänestämään sitten toiseen käsittelyyn savusta. Tietenkin toivotamme teille kaikkea hyvää, koska tämä on ollut erittäin tärkeä asiakirja myöskin, komis, myöskin tälle valiokunnalle ja teillä on tietenkin valiokunnan tuki takananne. Puhumme tarki, että siitä, että tarkistukset voidaan jättää 11. maaliskuuta mennessä ja sitten Edustaja Gebhardt. 11. maaliskuuta se sopii minulle, mutta tähän mennessä minä olen saanut nämä tekstit vain englanniksi ja haluaisin mielelläni tietää, milloin saan saksankielisen käännöksen. Minä en ole valmis työskentelemään pelkästään englanninkielisten tekstien pohjalta. Olen pahoillani. I'm just checking when, when... Minäpä vain tarkistaa, milloin me saamme tämän sähköisesti maanantaina kai, maanantai 9. päivä tietenkin 11. päivä on määräaika, kun olemme asettaneet. Jos tarvitsette pari päivää lisää, eh, annamme, voimmeko antaa ihmisille neljä päivää torstaihin asti, Malcolm? Sitten se olisi kokonainen työviikko, jolloin voisi tehdä tarkistuksia. Toivottavasti, että kollegat eivät tee paljon tarkistuksia, koska me teemme käytännössä uudelleen niitä ää, eh, tarkistuksia, jotka valiokunnassa on hyväksytty ja työskentelemme varjoesittelyiden kanssa, mutta totta kai jokainen voi tehdä tarkistuksia, mutta tämä toinen käsittely on poikkeuksen sen iso paketti ajatuksen vuoksi. Meidän täytyy nyt tiukentaa aikataulua. Meillä ei ole ollut aikaa puheenjohtajavaltion kanssa niin kuin olisimme toivoneet. Well, we have to, we have to work it back. No, meidän täytyy kuitenkin äänestää 31. maaliskuuta, koska se on viimeinen kokouksemme. Edustaja Gebhardt, kävikö teille se, että teillä on yksi työviikko tehdä tarkistuksia? No, minä toivon, että ei minun tarvitse tehdä yhtään tarkistusta, Malcolm. Ei siitä ole kyse. Tässä on kyse kuitenkin yleishyödyllistä palveluista ja erittäin tärkeästä asiakirjasta. Minä haluaisin lukea sen perin pohjin saksan kielellä ennen kuin äh, päätän äh, siitä, miten, äh, mitä teen. Joten siksi olen erittäin kiitollinen siitä, jos saamme kaksi päivää lisää, koska tiedätte kyllä, että meillä on paljon muitakin asioita käsiteltävänä kuin vain tämä yksi teksti. Okay, so, so can we agree then to give people... No voimmeko sitten sopia siitä, että ihmiset saavat yhden päivän lisää, koska maanantaina saatte tekstin omalla kielellänne, eli jos siirrämme tätä torstaihin ja tätä tarkistusten jätön määräaikaa, niin sitten ihmisillä on yksi viikko täällä Brysselissä tehdä tarkistuksia. Eli 12.3. on tarkistusten jätön määräaika. No niin, menemme nyt sitten äänestyksiin. Toivottavasti kaikki ovat täällä. Ensimmäinen mietintö, josta meidän täytyy äänestää, herra Kamalin mietintö. Haluatteko puheenvuoron? Um, I, the, any, any... Kiitoksia. Kaikki, jotka nyt läsnä keskustelmassa viimeistä kertaa tarkistuksista, varmaan olisivat saaneet sen vaikutelman, että sopimukselle ei ollut sijaa ja että kannat olivat hyvin erillään. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä muista ryhmistä ja myöskin sihteeristön jäseniä, koska olemme saaneet aikaan hyviä kompromissitarkistuksia tarkistuksia, erityisesti avoimuuskysymyksissä, ja palaamme vielä sitten tähän komission ehdotuksen äänestysten jälkeen. Mutta haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristön sen erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitos. Sounds like you. Hyvä. Kuulostaa siitä, että olette päässeet yhteisymmärrykseen. Kukaan muu täällä ei pyydä puheenvuoroa. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskorttinne, koska Tämä on ensimmäinen kerta, että järjestämme äänestyksen tässä salissa eh, ja olisi helpompaa, jos teillä olisi äänestyskortti mukana, niin voimme hoitaa äänestykset sähköisesti. Onko teillä kaikilla äänestyskortti? Herra Manders. Do we need the voting card to vote? Uh... Tarvitseeko äänestyskorttia nyt, koska yleensä vain käsiäänestys menee nopeammin? But I, I'm just saying... Niinhän se on, mutta eh, me, meidänhän on täällä nyt katsottava tätä salia vähän eri tavalla. Tämä on uusi sali, niin siksi eh, jos, jos teille sopii se, että tämä kestää kauemmin, niin voimme tehdä käsiäänestyksellä, mutta äh, saitte kyllä sähköpostin. No aloitetaan kuitenkin äh, nimenhuutoäänestyksellä ja sitten katsotaan, miten se menee. Tai ehkä voisitte pyytää, että teille tuodaan äänestyskortti, koska kyllä lähetimme sähköpostin sitä, että äänestyskortti pitää ottaa mukaan. No niin, aloitetaan. En minä sanonut, että jätämme teidät ulkopuolelle. Minä sanoin, että me aloitamme äänestämällä ihan ilman äänestyskorttia ja ehkä sillä välin voitte pyytää, että joku toisi toimistostanne äänestyskortin, niin voimme jatkaa sitten sillä tavalla. Ihmiset eivät pidä siitä, jos äänestys kestää pitkään. No niin, tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. 17 puolesta, 10 vastaan, ei tyhjiä, selkeästi hyväksytty. Sitten 35 raukeaa, 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37. Kremersiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 13 vastaan 12. Ja juuri tämän takia teidän pitäisi ottaa äänestyskortit mukaanne. Koska jotkut äänestykset ovat tiukkoja. Se on hylätty siksi 11 kolm, ö, osa 2 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 osa 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. En tiedä, miksi ihmiset eivät vetäneet ehdotuksia pois, jos kukaan ei niitä tue. 41 on vedetty pois, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 Newton Dunn puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kamalin 11 osa 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 Newton Dunnilta puolesta vastaan. 15 vastaan hylätty. 9 vastaan 15. Sitten meillä on identtisiä eh, tarkistuksia 11, 46 ja 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen tarkistus 48 vedetty pois 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta lasketaan, pitäkää kädet siellä ylhäällä puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 osa 6, Sayed Kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 Newton Danilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 Hanslikilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 osa 8 Kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 osa 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 osaa 10 os, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 Schmidtiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 Newton Danilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 Newton Danilta puolesta. Lasketaanpa tämä Vastaan. Tyhjää. 12 puolesta, 14 vastaan hylätty, 58 vedetty pois, 59 Hanslikilta, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 osa 11 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 osa 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ihan selvästi. Se tarkoittaa, että kaikki muut tarkistukset kohtaan kuusi raukeavat. Sitten menemme sivulle 13 äänestyslistassa, eli Safeguard Mechanisms, tarkistus 13, kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 109 Schwabilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 Schwabilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 ja 118 Schaldemose ja Bulfonilta puolesta. Lasketaan puolesta. Seitsemäntoista puolesta vastaan. Ihan selvästi hyväksytty. 116. Riisi Jorgensenilta puolesta hyväksytty. 119 Tubonilta puolesta kädet ylhäällä puolesta äänet. Me laskemme äänet vastaan. Hyväksytty 14 vastaan 13, 14 puolesta 13 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Sitten menemme tarkistuksen 120 Buffonilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 121. Schaldemo osalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 14 takamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 Pulfonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 Pulfonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 Kamalilta kohta kohdalta äänestys Allen pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty myöskin. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 Kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 Harberilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Joran kappaleet. 17 tarkistus Pulfonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta näyttäkääpä siellä vastaan tyhjää. Kyllä, hyväksytty. Sitten joudun tuossa kappale kahdesta viiteen, tarkistus yksi kammalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten e, e, tarkistus yksi osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 Newton Danilta puolesta. Pitäkää kätenne ylhäällä, jotka äänestätte puolesta tarkistuksen 19 puolesta. Vastaan. 10 puolesta, 18 vastaan hylätty ihan selvästi. Herra Mandersin tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 osa 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta Vastaan. Viisitoista puolesta, kaksitoista vastaan hylätty. Ah, hyväksytty. Hyväksytty. Eli Tarkistus yksi osa neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus yksi osa viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta. Äh, sitä ei tarvitsekaan äänestää. Tarkistus 1 osa 6 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi osa seitsemän, kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23, sitä ei tarvitse äänestää. Yksi osa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Ja yksi osa yhdeksän vastaan, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 raukeaa yksi osa kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi Tarkistus 2 osa 1 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 osa 2 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 osa 3 kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 Bulfonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ymmärtääkseni. No tarkistetaan se vielä. Tarkistus 26 puolesta. Kaksikymmentäkuusi siis puolesta. Vastaan. tyhjää. Yksi tyhjääni. Eli 15 puolesta 15 vastaan, eli hylätty. Siksi oli helpompi äänestää koneäänestyksenä. 27, sitä ei tarvitse äänestää. Tarkistus kolme kammalilta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 28, sitä ei tarvitse äänestää, eikä tarkistusta 29kään. Neljä tarkistus Kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 Schwabilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 Bulfonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty myöskin. Tarkistus 5 Kamalilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 Riis Jörgensenilta puolesta lasketaan tämä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 17 vastaan 10 ei tyhjiä ääniä hyväksytty, siksi ja äänestä tarkistuksesta 33 äänestämme näin muutetusta lausuntoluonnoksesta puolesta. Pitäkää kätenne ylhäällä puolesta. Vastaan. Tyhjää. 18 puolesta, 14 tyhjää. Onnittelut, herra Kamal. Läpi meni. Hyvä on. Could we have the results again, Madam Chairman? Okay, um, we're going to go on to the next vote. We'll have your voting. No niin, sitten seuraava äänestys. Jos teillä on tämä luettelo, kenellä ei ole äänestyskorttia nyt mukana? Onko kaikilla kortti mukana paitsi? Niin, eli te voitte siis ilmoittaa, miten äänestää, ja sitten lasketaan se eri, erikseen mukaan. Teemme nyt näin, koska se menee nopeammin. Wallis missä on esittelijä. Eli ensin äänes, puheenvuoron saan vuolis ennen äänestystä. Thank you very much, Chairman. I mean, I don't... Kiitoksia puheenjohtaja. Eipä tässä nyt ole paljon sanottavaa. Meidän täytyy äänestää asiat ovat kehittyneet siitä, kun viimeksi keskustelimme valiokunnassa, nimittäin, että neuvosto on saanut lausunnon omalta oikeuspalveluyksiköltään, joka ottaa esiin samat ongelmat, jotka minä olen ottanut esiin täällä, nimittäin sopiiko kielto mukaan sisämarkkinasääntöihin ja tuotemerkintä vaihtoehto olisi tässä suhteessa ehkä parempi, mutta meillä jäsen, jäsenten välillä on suuria erimielisyyksiä siitä, mikä on paras tie eteenpäin. Äänestys on varmaan nyt paras tapa edetä ja katsotaan sitten, mitä tehdään täysistunnossa ja seuraavaksi. Mutta haluan kiittää kollegoita, jotka ovat yrittäneet auttaa tämän äänestyksen valmisteluissa. Sitten paljon muussa, oliko teillä jotain pari varjoisettelijä halusi puhua. Haluatteko te käyttää puheenvuoron? No, puhukaa sitten lyhyesti. Jag ska nog göra kort. Jag har också hört om den... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen kuullut tästä neuvoston oikeuspalveluyksikön lausunnosta. Meidän on huomioitava se, että tämä ei ole mitään oikeudellinen, vaan poliittinen taistelu. Komissio ja muuthan olivat sitä mieltä, että oli mahdollista julistaa tällainen kielto, mutta hyvä on. Meidän täytyy nyt yrittää mielestäni löytää poliittinen ratkaisu. Kiitoksia. Mr. Manders, you're not a shadow, are... Manders, te ette ole kylläkään. En nyt halua aloittaa keskustelua. Belgium, Niin, Hollannissa ja Belgiassa on kokonaan kielletty tämä, eikä VT on mitenkään kyseenalaistanut sitä, eli tähän ei varmaan liity mitään oikeudellisia ongelmia. No ei nyt lähdetä näihin oikeudellisiin asioihin, koska neuvostolla on oma oikeudellinen kantansa. Parlamentilta on pyydetty oikeudellista lausuntoa. Me voimme mennä oikeudellista asiat sitten selventää myöhemmin. Eli tänään nyt vain täytyy tehdä poliittisia päätöksiä omien ryhmien mukaan ja sitten katsomme, mitä tehdään sen jälkeen. Eli sitten alamme äänestyksen. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Eli nyt äänestämme kortein Gres on varmaan ainoa, jolla ei ole korttia, eli laskemme hänet erikseen. Eli näyttäkää minulle, miten haluatte äänestää, ja sitten laskemme teidät erikseen mukaan. Äänestys päättyy. Seitsemän puolesta 23 vastaan. Niin, minä lasken teidät kyllä mukaan, en unohda teitä. Eli 23 vastaan yksi tyhjä ääni, eli hylätty. Sitten tarkistus 18 Äänestys alkaa. Tämä nyt menee vähän nopeammin tällä tavalla. Seitsemän puolesta 24 vastaan. Ei tyhjää ja ei hylätty. Sitten 82. Tähän on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Uh, niin, haluaisin kohta kohdalta äänestyksen. Ensin äänestämme koko tarkistuksesta ja sitten pyytäisin, että uh, jätettäisiin sana non ulkopuolelle. To, uh, in... Eli 82 ensin kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. kaksikymmentä kolme puolesta, kaksikymmentä neljä puolesta, seitsemän vastaan. No voitte katsoa tuolta itsekin. Ja sitten otamme pois tämän sanan non. Eli jos haluatte ottaa sanan non pois, niin nyt äänet sen puolesta. Siis käsittääkseni äänestimme nyt koko tarkistuksesta ja nyt äänestämme tästä sanasta non. Eikö niin? Sheldemus, en tiennyt tästä kohta kohdalta äänestyksestä, eli tätä täytyy nyt vähän selventää. Siis tarkistus meni läpi, käsittääkseni. Olkaa hyvä. Anteeksi, paras tehdä se tanskaksi. Se tulee selkeästi ehdotuksenne, e- e- että me äänestämme tästä 80 kokonaisuudessa ja sitten me äänestämme, että otammeko sanan non pois. Eli me ehdotamme, että sana ei non jätetään pois. Uh, no nyt tämä selveää. Eli tästä äänestettiin ensin saman non-commercial exchange kanssa, ja sitten otetaan tämä non-sana pois. Eli jos äänestämme, jos haluatte poistaa tämän sanan non, niin äänestätte nyt puolesta. Onko selvä? No niin. Eli äänestys alkaa. Eli jos haluatte poistaa sanan, niin nyt äänestätte puolesta. No, meillä on nyt tulos, eli 21 puolesta, 22 puolesta 9 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Sitten tarkistus 84. Äänestys alkaa. Tarkistus 84 siis. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 6 vastaan. Sitten tarkistus 86. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäkahdeksan puol- 29 puolesta kaksi vastaan. Sitten Agri 13. Äänestys alkaa. Pitäisikö osa näistä hoitaa käsiäänestyksellä, koska se voisi mennä aika nopeasti? Tehdäänkö näin? Eli käsiäänestys Agri 13. Eli äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt jotkut näistä ovat sellaisia, että niissä on selkeä menemistö, joten äänestämme niistä käsiäänestyksellä. Eli tarkistus 19, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten Agri 14, puolesta. Pitäisikö tämä nyt laskea? Siis Agri 14 Eli äänestetään tästä nyt sähköisesti. Eli 23 puolesta 9 vastaan. Sitten tarkistus 88, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 21D puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten sitten 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistusryhmä kohdassa 2 Eli 24, 99, 92, 93 ja Envi 17 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suunnilleen tarkistus 94 Ryyliltä ja Schaldemuselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten seuraavaksi suullinen tarkistus 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 25 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 25 koneäänestyksenä. 23 vastaan, eli hylätty. Sitten 96 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus, meillä on vahvistettu tarkistus. Ei kun sitä ei tarvitsekaan ottaa nyt äänestykseen, koska 96 hyväksyttiin. Niin minun täytyy nyt ottaa sitten tarkistus 101. Manders. If the consolidated... Jos tämä konsolidoitu tarkistus. Ja sen ensimmäisen artiklaan kaupallisen vaihdon lisäksi sama sanamuoto kuin tarkistuksessa 13, pienimuotoinen. Olen valmis vetämään tarkistukseni pois ja tukemaan konsolidoitua tarkistusta. Ryylälle ja Shademoselle tämä käy, joten otetaan se pois ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 102, tarkistus 102, kohdassa 3. Äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten 103 ja 104 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluaisiko joku tarkistaa? 103 ja 104. Selvä, tarkistetaan sitten. Eli 103 ja 104 tarkistamme koneellisesti. No, kolme puolesta 28 vastaan, eli eikö se on nyt aika selvä tulos. Sitten tarkistusryhmä 106, 105, 108, Envi 21, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 106, ilmeisesti. 110 on seuraava. Siinä on taas tarkistusryhmä 110, 111, 112, Envi 22, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten muut raukeavat, siirrytään eteenpäin. Taas tarkistusryhmä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten merkinnät ja etiketit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 8. 124, 125 ja Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agrin 23 näin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 126. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raportoinnista 127, 128, NV 27, NV 28 yhdessä äänestä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Agrista ei äänestetä, koska 127 meni läpi. 129 ja Agri 25 äänet puolesta vastaan Te ette nyt ette nosta käsiä kunnolla pystyyn. Ehkä otamme tämän nyt sitten sähköisen äänestyksen. Ei kun kyllä minä nyt näenkin sitten, että te olette täällä sen kannalla. Te vihdoinkin nyt äänestitte. Eli enemmistön kannalla, eli se oli hyväksytty. 130 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agri 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 131, 132, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten seuraavaksi liite 1, 133, 134, enemi 29, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty eli 135 raukeaa. Sitten liite kakkonen. Eli 1, 3, 6, 1, 3, 7, 1, 3, 8, 4, 30 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut tarkistukset liitteestä kaksi raukeavat. Sitten johdatosan kappaleet. Eli johtansa kappale 1, joka on uusi, Ryyli ja ympäristövaliokunta. Tässä on nyt kielellisiä muutoksia, eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Elvi Nelonen, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri Kakkonen, lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agri Kolmonen, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Agri nelonen ja tarkistus 47 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli 47 ja Agri nelonen. Kahdeksan puolesta 24 vastaan. Eli selvästi hylätty. Sitten johdatusosakappaleen 3 Agri vitonen äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 48, 49 ja Envi vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 50, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 52, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus Schaldemoiselta ja Ryydeltä 53. Teillä on se teksteissänne, eli äänet puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistaanko? No tarkistetaan. Eli selvästi hyväksytty 23 tai 24 hyvä puolesta ja 9 vastaan. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55. Envin 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatusosakappale 11, 56, 57, 58, 59, envi 8. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, Envi Kutonen piti myöskin ottaa mukaan lisäyksenä. Eli Envi Kutonen vielä lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 60. Head Schaldemoisen Lehtinen Westlund puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 8. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ehdotus on kappale 12, 61, 62, 64, 63, Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 70 Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 76 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Sitten tarkistus 71 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko tämä? Eli 71 tarkistamme koneellisesti. 22 puolesta 10 vastaan, ei tyhjiä ääniä, eli selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 72, 73, 74, enemmän 11 äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Muut raukeavat, eli sitten yhdessä osan kappale 16. Tarkistus 77, 78, enemmän 12 äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 81. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No näistä ei äänestetä. Sitten äänestämme mietintöluonnoksesta. Kokonaisuudessaan teemme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja lopputulos on 27 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Joo. Eli onnittelut esittelijälle. Matti, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Kiitos. Voisitteko äh, noterata minun vähemmistökantani tähän mietintöön ja äänestykseen? Yes, that, that's fine. It's not a problem. Se sopii. Ja minunkin puolesta. Voilà. Comme je fais partie, c'était au vote, on ne cadre pas dans les votes positifs. Um, well, I think we've noted a minority vote. No niin, tämä on nyt pantu merkille, tämä vähemmistökanta. Wallis, oliko teille vielä jotain kommentteja? Uh, no. Ei puheenjohtaja. Kiitos siitä, että sain mahdollisuuden, mutta enpä halua puhua nyt. Äm. Eli kiitoksia. Ne, jotka jäävät nyt kuulemistilaisuuteen, tämä on komission jäsen. Ne, jotka haluavat jäädä, niin poistukaa hiljaa salista ja me muut jatkamme sitten kuulemistilaisuudella. Okay, thank you. Thank you very much. Sorry, we, sorry, we have a, uh, we had colleagues. Okay, um, colleagues, could I ask you to... No niin, kollegat, voisitteko nyt käydä niitä keskusteluita tänne tuolla salin ulkopuolella? On nyt jo parikymmentä minuuttia aikataulusta jäljessä. Kiitoksia. And um, we'd like to get on with... Eli jatkamme nyt sitten kuulemisella mahdollisimman pikaisesti, eli me voimme kuulla asiantuntijoita, jotka ovat tulleet kaukaa tänne puhumaan meille Eli en nyt pidä mitään alustuspuheenvuoroa, koska olemme niin pahasti aikataulussa jäljestä. Eli komission jäsen voisi sanoa muutaman sanan tässä kuulemisen aluksi. Ja sen jälkeen sitten asiantuntijat, kysymykset ja vastaukset. Eli komission jäsen, olette erittäin tervetullut. On hienoa, että olette täällä paikalla. Meillä on nyt erittäin tärkeää keskustelua ja toivottavasti sopii myöskin tähän kuluttajan oikeusdirektiiviehdotukseen. Eli puheenvuoron teillä, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kunnianarvoiset jäsenet, olen oikein iloinen, että meillä on mahdollisuus puhua teille jälleen kerran tärkeästä asiasta, eli kuuluttajien oikeuksista. Onnittelen Rova McCarthyä, koordinaattoreita ja valiokunnan sihteeristöä tämän tärkeän kuulemisen järjestämisestä oikean aikaan. Tähän siis keskusteluissa olen ymmärtänyt, että aikaa tarvitaan. Teksti on monimutkainen. Direktiivi tulee muokkaamaan eurooppalaisten kuluttajien oikeuksia tulevien sukupolvien ajan. äh, äh, ehdotuksen tarkoituksena on saada parempia hintoja kuluttajille ja kotitalouksille, nykyaikaiset kuluttajien oikeudet ja aidosti korkea suojelun taso. Taloudellisten vaikeuksien aikana tarvitsemme terveet markkinat, joilla on terveet säännöt. Viimeisen viiden kuukauden aikana on keskusteltu kovasti kuluttajan oikeuksia käsittelevästä direktiivistä ja olen kun, kuunnellut hyvin tarkkaan. Tässä nyt ei käydä kauppaa kuluttajansuojan korkean tason ja kuluttajamarkkinoiden välillä. Me haluamme taata korkean suojan tason kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ei pidä myöskään aliarvioida sitä, mitä hyötyjä aidosta sisämarkkinoista on kaikille kotitalouksille. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että kuluttajat eivät hinnoista välitä, ajatelkaapa uudelleen. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että suurempi valinnanvara on jotain, jota kuluttajat saattavat haluta, miettikää uudestaan. Ja jos ajattelette, että sisämarkkinat ovat ylellisyys kriisiaikoina, miettikääpä asia uudelleen. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota laajentamasta direktiivin ulottuvuutta esimerkiksi yritysten keskinäisiin äh, transaktioihin tai voittoa tavoittelemattomien tahojen kanssa tehtyihin transaktioihin. Tässä pyritään säätelemään se ei säädellä sitä, mikä direktiivin ulkopuolella on. Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltiota kieltämästä esimerkiksi puhelinsoitteita saadetaan ilman vastaanottajan pyyntöä. Kaikki tehokkaat keinot, kuten sakot tai sopimuksen raukeaminen, ovat käytettäviä keinoja. Tämä direktiivi epäkohta jäsenvaltiota luopumaan yleisistä sopimusoikeudellisista korvaavista keinoista. Esimerkiksi viallisten tuotteiden tapauksessa faulty goods isossa Britanniassa tai Ranskan tai Belgian erityistapauksissa. Tämä ei myöskään velvoita jäsenvaltioita luopumaan palveluihin liittyvistä erityismääräyksistä, kuten rakennuspalvelut tai digitaaliset palvelut. Päätelen, että äskettäisissä keskusteluissa tästä aiheesta ei ole huomattu, että tässä laajennetaan kuluttajan oikeuksia ja olemassa olevia oikeuksia vahvistetaan. Kuluttajien oikeudet vahvistuvat, kuluttajaa suojellaan ää, tuotteiden rikkoutumisesta ja muusta ennen kuin hän saa sen haltuunsa ja myöskin kätketyt ää, kulut, jos kuluttajalle ei kerrota niistä etukäteen, hän ei joudu maksamaan niistä. Ja tässä on tällainen cooling off periodi. Ja tässä on myöskin EU-kielto tällaiselle vaihtoehdolle, jotka on etukäteen valittu meidän puolesta. Kuluttajat kykenevät irtautumaan etäsopimuksesta sähkö postitse tai, tai kuluttajan omin sanon kirjoitetulla käsikirjoitetulla sopimuksella. Online-sopimukset, jos esimerkiksi teit eBay-sopimuksen, sinun pitää paljastaa, että olet äh, käyt kauppaa, etkä olekaan kuluttaja. Tämä teksti, joka luo yhdenmukaiset eurooppalaiset kuluttajien oikeudet, joka mahdollistaa euro, eurooppalaisen kampanjan ja se tietävät, minkälaiset oikeudet ihmisillä on myyntipisteessä. Samalla tavalla kuin lentomatkailun yhteydessä on päätetty. Tämä on minulle erittäin tärkeää kuulla teidän panoksestanne. On myöskin esitetty kysymyksiä ehdotuksen laajuudesta. On puhuttu digisisällön ää, käsittelystä tässä yhteydessä. Minä te tiedätte, että minä haluan digikuluttajien oikeuksia vahvistaa. Työskentelen kovasti tämän parissa, mutta tämän kentän ongelmien ja ratkaisujen tunnistaminen vaatii enemmän aikaa ja lupaan palata tähän asiaan lähikuukausina. Euroopan parlamentin edustajina teillä on parhaat käsitykset kuluttajien tarpeista, missä sitten asuvatkaan. Tavat on niin monia teistä, kuluttajan edustajia muita. Tunnustan, että Ymmärrän, että jossakin jäsenvaltiossa on ymmärrettäviä legitiimiä huolenaiheita koskien ratkaisevia kysymyksiä. Voitte pitää seuraavia vakavimpina. Otamme kahden vuoden äh, takukausit riittävä. Proof period on the retail. En, onko tämä väittäiskauppiaiden äh, todistustaakka reilu kuluttajille? Ehdotaako direktiivi oikeanlaista oikeussuojaa kuluttajille? Pitäisikö liitteen mustalla listalla olla enemmän kiellettyjä sopimusehtoja? Olen valmis työskentelemään tämän asian parissa lisää. Voi olla, että jotakin kuluttajan oikeuksia täytyy vahvistaa. Direktiivi on nyt teidän käsissänne, ja uskon, että näissä tästä löydätte oikean tasapainon kuluttajien parhaan suojan ja yrittäjien, yritysten toimivien sääntöjen välillä. Mutta siitä minä en luovu, että meillä on yhteissäännöt, jotka pätevät kaikkiin yrityksiin ja kuluttajiin kaupasta kadulle ja tietokoneen ruudulle. Minä en luovu siitä ajatuksesta, että meillä on kansalaisten markkinat. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitsemme tehokkaasti toimivia markkinoita, jotka antavat yritykselle sellaista vaku- vakautta, jota tarvitaan. Markkinat, jotka antavat kuluttajille mahdollisuuden ostaa tuotteita, joita he tarvitsevat silloin, kun tarvitsevat oikean hintaan. Meidän täytyy lisätä suuren yleisön luottamusta – Terveet markkinat vaativat selkeitä sääntöjä, hyvää oikeusuojaa ja vahvempaa täytäntöönpanoa. Harmonisoivat konneudet säännöt vahvistavat täytäntöönpanoa. Ne, joilla meillä on työpaikka, ne vähentävät kuluttamista. Ne, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, vähentävät kuluttamista enemmän. Jos olisi koskaan aika, jolloin kuluttajat vaativat luottamusta siihen, että he, se mitä he ostavat on sitä, mitä he tarvitsevat ja että se saapuu silloin, kun he haluavat. Se hetki on nyt, ja nyt on eurooppalaisen lainsäätäjän taattava tämä. Historia osoittaa meille, että jos me kaikki pistämme poiden kiinni ja jäämme kotiin, emmekä osta ketään kenelle, keneltäkään ja emme myy kenellekään. Lama on syvempi. Euromme täytyy olla valmis käymään bisnestä. Tai se menee konkurssiin. ja mahdolliset säästöt yhteistä säännössä saattavat olla miljardeja euroja, mikä saattaa luoda uusia työpaikkoja. I hope that you know me by now. I will listen carefully. Toivon, että tunnette jo minut. Kuuntelen teidän huolenaiheitanne ja otan kritiikin huomioon. Täältä kaikki tarkastella tätä ehdotusta avamielisesti eurooppalaisiin silmiin. Vahvistan, että komission avoin rakentavilla ehdotuksilla, jos ne perustuvat selkeään näyttöön. Yhtenäiset säännöt ja korkea kuluttajansuoja kulkevat käsikädessä. Olen vakuuttunut, että neuvotteluissa parlamentti ja neuvosto löytävät oikean tasapainon, joka palvelee eurooppalaisia kuluttajia. Minulla on agenda, jonka puitteissa voin olla täällä paikalla kuulemisen loppuun. Olen mielelläni kuuntelen teidän huolenaiheita. Toivon hyvää työtä ja hyviä tuloksia. Hei, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt kuulimme komission jäsentä, ja se on hyvä lähtökohta keskustelulle. Eli minä en nyt puhu, koska en nyt halua viedä aikaa asiantuntijoilta tai kollegoilta, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Näin voimme säästää hiukan aikaan. Eli sitten ensimmäiset kysymykset. Sen nimi on rajat ylittävän myynnin ja ostamisen kokemuksia ja tämän lain puitteiston vaikutusala. Ja täällä on Jutta Gurkman Euroopan kuluttajakeskuksesta Keelistä. Hän on tunnut vähän kertomaan meistä näistä kuluttajien käytännön ongelmista, ja on hienoa, että olette täällä paikalle. Tehän tiedätte, että valiokunta tukee hyvin paljon Euroopan keskusta. Eli Gurkman, teillä on puheenvuoro. Ähm, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kutsusta tänne ja mahdollisuudesta äh, kertoa teille käytännön toiminnasta, käytännön rajat ylittävästä kuluttajansuojatoiminnasta. Se on eurooppalaisten kuluttajansuojakeskusten päivittäistä työtä. Äh, haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille eurooppalaisista kuluttajan, äh, kuluttajakeskuksista. Toivottavasti tunnette ne kaikki, mutta jos ette tunne, niin lyhyesti haluan kertoa siitä työstä. Eurooppalaiset kuluttajakeskukset ovat komission verkosto, joka luotiin 2005 ja sen tehtävänä on erityisesti auttaa kuluttajia ongelmissa ja riita-asioissa ja yrittää ratkaista ongelmia ja riitoja oikeusjärjestelmän, oikeussalin ulkopuolella. Meillä on 29 keskusta, yksi jokaisessa jäsenvaltiossa, yksi Islannissa, yksi Norjassa, paitsi Keelin keskus, joka on yhtä samanaikaisesti Ranskan ja Saksan kuluttajan suojakeskus olen teille myös hiukan tilastotietoja tuonut. Vuonna 2007 koko verkosto sai noin 25 000 valitusta, käsitteli 25 000 valitusta 2008, niitä oli jo melkein 2009 000 ja yli 26 000 valitusta ja riita-asiaa keelissä käsittelimme noin neljäsosan näistä tapauksista. Vastasimme niihin, käsittelimme ne erityisesti sellaiset tapaukset, jossa äh, kuluttajakeskukset toimivat ikään kuin asianajajana oikeusistuimen ulkopuolella. Äh, kuluttajakeskukset kirjoittavat äh, yrityksiin ja yrittävät saada aikaan ratkaisun aikaiseksi ilman oikeusprosessia hyvin useissa tapauksissa onnistumme tässä. Kaksi kolmasosaa tapauksista, jotka eurooppalainen Saksan kuluttajakeskus sai, ovat sopimuksia, jotka on tehty sähköisessä kaupassa eli internetissä. 70 prosenttia on tehty etäkaupassa. Ja sitten osa valituksista koskee messukauppaa ja yksi prosentti ovelta ovelle myyntiä syy näihin valituksiin. Syyt ovat hyvin monimuotoiset, mutta erityisesti ongelmia aiheuttavat sopimusten lausekkeet, myöskin, myöskin tavaran tuonti, joissain tapauksissa tavaraa ei tuoda laisinkaan. 23 prosentissa on kyse ongelmista tuotteen kanssa, eli takuukysymyksiä. Meillä on tapauksia, jotka johtuvat jäsenvaltioiden eri oikeusjärjestelmistä, mutta en voi kertoa teille, en tiedä kuinka suuri osa näistä tapauksista äh, on tällaisia. Ja joskus äh, kyse on erilaista kuluttajan suojalainsäädännöstä. Meillä on kyllä myös ongelmia, jotka johtuvat er-, äh, erilaisesta yleisestä sopimusoikeudesta. Sitten on myös tapauksia, joissa kuluttaja luulee, että hänellä on oikeuksia, joita hänellä ei ole. Ja on myös tapauksia, joissa yrittäjä yritys ei kunnioita kuluttajan oikeuksia. Valitettavasti meillä ei ole tilastotietoa tästä, mutta ehkä voisimme käydä tapauksemme läpi tältä pohjalta ja katsoa, kuinka paljon tällaisia tapauksia meillä on. Näin yleisesti omasta kokemuksestamme haluaisin kertoa teille seuraavaa. Kuluttajilla on se ongelma, että erityisesti suuret yritykset usein kieltäytyvät tarjoamasta tuotteitaan rajat ylittävästi. Tämä lähtee esimerkiksi siitä, että samoja tuotteita myydään eri nimillä, e, eri numeroilla, ja suuret etämyyntiyritykset kieltäytyvät todellakin myymästä tuotteitaan rajat ylittävästi toiseen maahan. Sitten kulut opettajat, tämä kokemus meillä on, eivät tunne edes omia kansallisia kuluttajansuojaoikeuksiaan. Komission ehdotushan tässä oli, että tätä oikeuksien sirpaloitumista, että se yritettäisiin poistaa, mutta kuluttajat tietävät oikeutensa sisämarkkinoilla hyvin huonosti. Äh, he tietävät, että EU:ssa on vähimmäis, äh, oike, vähimmäissuoja ja että jos he ostavat jostain toisesta maasta, niin silloin äh, yleensä pätee tuon maan lainsäädäntö. Suurissa yrityksissä on niin, että ne usein kieltäytyvät myymästä rajat ylittävästi, mutta sitten hassua kyllä sama yritys yritys tai sama yhtiö, sillä saattaa olla toimipisteitä toisessa maassa. Eräs suuri postimyyntiyritys Saksassa, se käytti melkein samaa luetteloa Saksassa kuin Ranskassa, mutta hinnat olivat erilaisia. E, meidän epäilyksemme on se, että tässä ei haluta rajat ylittävästi myydä eri oikeusjärjestelmien takana, vaan ennemminkin halutaan vaatia erilaisia hintoja. Ja useasti PK-yrityksillä on ongelma rajat ylittävässä myynnissä, koska ne eivät usein tiedä, millainen lainsäädäntö on toisessa maassa, mitä sääntöjä eh, niiden täytyy noudattaa, ja se aiheuttaa ongelmia. Syyt sille, miksi kuluttajat eivät hyödy kovinkaan paljon sisämarkkinoista, ovat huolet liittyen siihen, että eh, voivatko he saada oikeutta ongelmatapauksissa kuluttajat usein suosivat sellaisia mm, kauppiaita, jotka he tuntevat, sellaisia yrityksiä, joita tuntevat, jotka heistä vaikuttavat luotettavilta. Mm, ja lisäksi on kieliongelmia, ihan yksinkertaisia kommunikaatio-ongelmia. Sitten Saksassa on myös kestävyyskysymys. Ihmiset haluavat ostaa alueellisia tuotteita, tukea oman alueen vähittäiskauppoja kun on kyse suuryrityksistä, niin meidän kokemuksemme on osoittanut, että syy sille, että ei myydä rajat ylittävästi, johtuu eri hintatasoista eri valtioissa. PK-yrityksillä taas ei ole mahdollisuutta analysoida markkinoita oikealla tavalla, koska niillä ei oikeusyksikköä ja siksi oikeudellista osastoa ja siksi ne eivät tunne oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Tämän direktiiviehdotuksen vaikutuksista haluaisin sanoa seuraavaa meidän näkökulmastamme kohdistettu täysharmonisointi ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää Euroopan komissiota. että se on yrittänyt saada aikaan johdonmukaisen yhtenäisen lainsäädäntökehyksen. Se meidän mielestämme helpottaisi tilannetta sekä kuluttajille että yrityksille, koska se loisi oikeus varmuutta tietyillä aloilla, jotka aiheuttavat ongelmia, esimerkiksi mitä tulee erilaisiin määritelmiin ja termeihin, erilaisten määräaikojen määrittely ja niiden laskeminen ja myöskin epävarmuus, mikä tulee siihen, että mitä lainsäädäntöä noudatetaan. Tämä on ongelma erityisesti pk-yrityksille ja sitten lainsäädännön tulkinta kansallisissa eh, tuomioistuimessa. Sitten puhuttiin myös siitä, että laskeeko kuluttajan suojan taso. Mm, on jokaisessa tapauksessa arvioitava tilannetta. Jokaista sääntöä olisi arvioitava sen pohjalta, halutaanko pitää kiinni vähimmäisharmonisoinnista vai saada aikaan täysharmonisointi korkealla tasolla. kuluttajasuojan tason drastinen romahdus meidän mielestämme äh, heikentäisi voimakkaasti kuluttajien luottamusta. Tänä vuonna ennen äh, Euroopan vaaleja voin kertoa oman työmme pohjalta äh, sitä, että kuluttajansuojaoikeus on aivan ideaali väline, jolla kuluttajalle, kansalaiselle voidaan hyvin välittää myönteinen kuva Euroopasta. Useinhan ihmiset ajattelevat, että komissio vain määrittelee kurkun kaaren, kaarevuutta, mutta kuluttajansuoja-oikeudet ovat todella hyvä väline. E, Saksassa kuluttajansuoja nostettiin erittäin korkealle tasolle nimenomaan EU-määräysten e kautta ja se on nostanut kuluttajasuojan tasoa useassa valtiossa ja sillä on käsin kosketeltava vaikutus kansalaisiin päivittäisessä elämässä. Ja siksi tämä viesti, sen pitäisi olla sen, sen ei pitäisi olla se, että EU laskee kuluttajasuojan tasoa yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tällaista viestiä olisi vältettävä. Ja jos yritämme välittää viestiä, että EU harmonisoi kuluttajan suojan samalle tasolle kaikissa jäsenvaltioissa, niin sitten meidän täytyy varoa, että kuluttajat varmasti ymmärtävät tämän oikein. Kuluttajat eivät pysty erottamaan yleistä sopimusoikeutta kuluttajansuojaoikeuksista, jos sanomme kuluttajille, että teillä nyt on ihan samat oikeudet ympäri Eurooppaa ja sitten syntyy ö, kiista, koska kuluttajansuojaoikeudet ovat kyllä samat eri valtioissa, mutta eivät yleiset sopimusoikeudet, niin tätä on hyvin vaikea selittää kuluttajille ja se aiheuttaisi suurta pettymystä. Ö, Tämä on kuitenkin varmasti asia, joka on punnittava tarkkaan, koska sisämarkkinoiden edut ja sisämarkkinoiden parempi hyödyntäminen on myöskin etukuluttajille, joten meidän pitäisi sääntösäännöltä käydä läpi täysharmonisoinnin laajuus ja sen vaikutukset, tarkkaan arvioitava mitkä säännöt todella estävät kuluttajia ja yrityksiä hyödyntämästä eh, sisämarkkinoita tällä hetkellä. Eh, se olisi erittäin tärkeää, jotta voisimme saada aikaan tasapainoiset sääntelypuitteet, joihin kaikki voivat luottaa, eh, jotka antaa johdonmukaisen viestin kuluttajille ja todella kuvastaa EUn erinomaista työtä kuluttajansuojan saralla. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Annoin teille vähän ylimääräistä puheaikaa, mutta pyydän, että kollegat eivät yritä ylitä puheaikansa kovasti. Ja sitten siirrymme heti eteenpäin. Seuraavaksi Carlos Amares Business Europeista. Ja hän puhuu yritysten käytännön ongelmista, kun ne toimittavat tavaraa rajat ylittävästi. Ja voisiko komission ehdotus poistaa näitä ongelmia? En nyt lue näiden ihmisten ansioluetteluita, koska ovat hyvin pitkiä. He ovat ne ovat aivan erinomaisia ansioluetteloita, mutta se veisi nyt puheaikaa puhujilta, eli annan puheenvuoron heti seuraavalle asiantuntijalle. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, well... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa ja McCarthyä tästä kuulemisesta ja siitä, että Business Europe on kutsuttu tänne puhumaan yritysmaailman kannasta. Keskityn kolmeen aspektiin. Ensinnäkin selitän, miksi Yritykset uskovat, että EU pitäisi toimia tällä alalla. Toiseksi haluaisin korostaa, kuinka tärkeää rakentava keskustelu on. Tästä edelliset puhujat mainitsivat. Ja sitten muutamia kommentteja liittyen tämän ehdotuksen sisältöön. Kukaan ei kyseenalaista sitä, etteikö sisämarkkina toimisi hyvin Monet asiat ovat vaikuttaneet rajat ylittävään kauppaan. Osa niistä tuli jo esille sovellettava lainsäädäntö, kieliongelmat, verot ja myöskin henkilökohtaiset valinnat ja kulttuuriset tekijät. Kansallisella tasolla on hyvin paljon monimuotoisuutta ja se usein aiheuttaa esteitä palveluiden ja tavaroiden liikkuvuudelle. Ja eri sääntelyt, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. eri maiden väliset lainsäädännöt ja niiden erot, erityisesti ne, jotka liittyvät EUn sääntöihin, tekevät sen erittäin vaikeaksi toimia muilla markkinoilla. Ja tämä nostaa kustannuksia ja myöskin on oikeudellista epävarmuutta. Ja tämä tuli selväksi jo edellisessä puheenvuorossa. Yrityksestä erityisesti PK-yritykset, eivät pysty käymään kauppaa rajat ylittävästi taloudellisesta syystä tai eivät mielellään lähde siihen mukaan. Mutta myöskin kuluttajat kärsivät tästä tilaisuudesta, tästä tilanteesta, koska valinnanvara on pienempää, eikä voida käyttää muiden valtioiden tuotteita ja palveluita, ja myöskään toisiin markkinoihin ei välttämättä luoteta yhtä paljon kuin omiin. Me katsomme myöskin, että talous kärsii, koska meiltä puuttuu kilpailua ja meillä on esteitä rajat ylittävässä kaupassa. Ja tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja ehdotuksessa näin pyritään tekemään vähentämällä tiettyjä kansainvälisiä sääntelyeroja, mitä tulee Business to Consumers eh, sopimuksissa. Ja kuitenkin haluamme varmistaa kuluttajasuojan kaikkialla Euroopassa. 40 kansallista liitoita edustamme tukevat tätä kantaa ja siksi tuemme tätä ehdotusta, jossa harmonisoidaan lainsäädäntöä ja tällä tavalla voimme päästä tavoitteisiimme. Kuitenkin me tiedämme, että keskustelu ei ole yksinkertaista. Monimutka- monimuotoisuuden muuttaminen yhdenmukaisuudeksi on vaikeaa, erityisesti poliittisissa kysymyksissä, mutta tätä keskustelua kannattaa kuitenkin käydä, ja se on tarpeen, erityisesti kun otamme huomioon tämänhetkisen vakavan talouskriisin. Haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeää on, että meillä on rakentavaa keskustelua. Sillä tavalla voimme saada aikaan tyydyttävän lopputuloksen. Me pelkäämme, että erityisesti kansallisella tasolla – Ehdotusta tarkastellaan lähes pelkästään oman maan näkökulmasta. Ja jos tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen siitä, millaisia eurooppalaisia sääntöjä voitaisiin noudattaa yhteisesti, silloin kansallinen näkökulma ei ole oikea tapa edetä. Lainsäädännöllinen keskustelu on saatava paremmaksi ja ehdotan seuraavaa. Meidän pitäisi antaa selkeitä tietoja ja selkeää näyttöä siitä, miten täysharmonisointi vaikuttaa kansallisella tasolla. Ja monia ehdotuksen osia pitää selkeyttää. Ja komission jäsen Kuneva kertoi muutamista uusista elementeistä tässä kysymyksessä, mutta me tarvitsemme vielä paljon enemmän. Direktiivin vaikutusala, josta esimerkiksi palvelut ja tavarat on suljettu pois. No me kuulimme jo, miten tähän liittyy siviilioikeus ja tämä on nyt uutta tietoa, jota meidän tulee pohtia. Ja tämänhetkinen lainsäädäntö vaatii myöskin selkeyttämistä, erityisesti mitä tulee e-kauppadirektiiviin ja siihen, mitä lainsäädäntö sovelletaan sopimuskysymyksissä. Meidän pitää myöskin keskustella siitä, että me kaikki haluamme palvella eurooppalaisia etuja, ja tämä ehdotus on paketti. Meidän pitäisi katsoa, miten kansallista lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa. Ja sitten mitä tulee ehdotuksen yksityiskohtiin, haluaisin korostaa kolmea seikkaa, jotka ovat meille erittäin tärkeitä. Ensinnäkin täysharmonisoinnin tärkeys. Me katsomme, että se on oikea tapa taata, että on todelliset harmonisoinnit, oikeudelliset puitteet, ja näin voidaan taata kuluttajansuoja kaikkialla Euroopassa. Ja lainsäädännössä parlamentin ja neuvoston pitäisi tehdä kaikkensa, jotta voidaan välttää nämä ongelmat. Sitten asiat, joita, alueet, joita pitäisi harmonisoida tällä ehdotuksella. Ehdotus kattaa jo hyvin monia tärkeitä aloja, jotka ovat tärkeitä rajat ylittävässä kaupankäynnissä, eli määrittelemät kuluttajan tiedotus, kaupan purkamisoikeus, erilaiset ehdot ja myöskin toimitusehdot. Ja myöskin tuemme sitä, että yhtenäistetään laillisia takuita. Mutta on myöskin asioita, joita ei tule harmonisoida. Erityisesti mikäli ei toimiteta kuluttajalle tietoa, vahingonkorvauskysymykset ja takuiden sisältö. Mielestämme meidän pitäisi pitää kiinni tämänhetkisestä tilanteesta näissä kysymyksissä. Sitten kuluttajasuojan taso. No, ehdotuksen on taattava riittävän korkea kuluttajasuojan taso. Se on tärkeää, jotta kuluttajat voivat luottavaisin mielin käydä rajat ylittävää kauppaa. Ja tason pitäisi olla sama kaikkialla Euroopassa. Kun puhutaan kuluttajasuojan sopivasta tasosta, mitkään, mitään tiukimpia eikä myöskään löysempiä malleja ei pitäisi valita. Meidän pitäisi pohjata toimintamme selkeään näyttöön ja sidosryhmien kuulemiseen. Ja myöskin tulisi muistaa, että kuluttajakäsityksen on sisällettävä sekä kuluttajien omat oikeudet ja velvollisuudet. Kuluttajaliitoilla on tärkeä rooli. Ne antoivat näyttöä siitä, mikä tämä yhteinen taso voisi olla. Yritykset ovat valmiita keskustelemaan ehdotuksen tasoisista, Euroopan tasoisista suojaehdotuksista. Ja lopuksi haluaisin kannustaa lainsäätäjiä ja muita sidosryhmiä käymään rakentavaa keskustelua jotta tämä ehdotus olisi eduksi sekä kuluttajille että yrityksille ja loisi lisäarvoa sisämarkkinoille. Business Europe kommentoi tätä ehdotusta muutaman päivän sisällä ja jatkamme tätä työtä ja keskustelua vielä rakentavassa hengessä. Kiitos. Kiitoksia, että piditte kiinni puheenjohtajanne. Näin voimme saada vähän tätä viivettä takaisin. Ja sitten heti seuraavaksi Adam Kavel Odeville Lyonin kolmosyliopistosta Ranskasta. Ja hän kertoo meille muutamia elementtejä, jotka liittyvät palautusoikeuteen ja niin edelleen. Olkaa hyvä. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset parlamentin jäsenet. Ensiksi haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että minä voin ilmaista kantani tästä merkittävästä tekstistä, Tämä on merkittävä EUn sopimusoikeuden kannalta. Olen tämän ryhmän jäsen ja se on minun viiteryhmäni. Olen sopimusoikeudellinen sopimusoikeuden professorina minä puhun teille. Haluaisin myöskin täsmentää, että tässä suullisessa kommentissa puhuvan muutamasta asiasta. Teillä on jaettu täsmällisempi suullinen esi- äh, kirjallinen esitys. Tämä direktiiviehdotus on olennainen teksti, sillä tämä on ensimmäinen horisontaalinen teksti, joka liittyy tällaiseen yhteisten puitteiden luomiseen. Ja tämä on sopimus oikeudellisesti tärkeää. Ei pidä kätkeä mitenkään. Komissio ja parlamentti ovat ihan oikein ilmaiseet halunsa löytää johdonmukaisuutta jo yhteisoikeuteen. Ja tämän täytyy, tekstin täytyy vastata sitten toiveiden tasoon. Tässä direktiivissä on horisontaalisia toimia, jotka ovat ainoa keino taata rationaliteetti, saavuttaa rationaliteetti ja ajallisuus, mihin pyritään. T- tässä pyritään ko- korjata direktiivien ongelmia, mutta onko tässä todellisuudessa kysymys horisontaalinen direktiivi, tämä on kuitenkin aika la- rajoitettu teksti. Vaikka tämä yleinen lähestymistapa on rohkaiseva, tekstin sisältö ei nyt vielä vastaa odotuksia. Kolme olennaista kritiikin kohdetta tässä voidaan ottaa esillä. Ensimmäinen koskee avainkäsitteiden epäselvyyttä, sellaisten avaintermien epätäsmällisyyttä, jotka, joista koko teksti on riippuvainen. Toinen kritiikin aihe on kuluttajan suojan tason laskeminen. Ja kolmas asia, johon palaan, ja joka liittyy näihin kahteen edeltävään, tämä totaalinen harmonisointi, joka vahvistaa kahden ensimmäisen kritiikin kohteen merkitystä, mitä tulee olennaisten avainkäsitteiden epätäsmällisyyteen. Tässä epätäsmällisyydessä merkittävä osa lähtee siitä, että pyritään totaalisen harmonisointiin, direktiivi on äh, soveltaminen kiinni se sovellusalasta. Ja käsitteet, jotka rajoittavat sen sovellusalaa, niin ne pitäisi olla erittäin tärke- selkeät, mutta näinhän ei ole. Ja toinen ongelmatiikka. Yksi ongelmatiikka tässä liittyy tähän myyntisopimuksen käsitykseen, koska myynnin myyntisopimuksen käsitteen kautta voidaan rajoittaa tämä sovellusala ja taata yhdenmukaisuus. Mutta direktiivi ei käs määrittele myyntisopimusta artiklassa kaksi määritellään myynti myyntinä. Jos myynti on myynti, niin mikä on myynti? Ja tämä muuttuu ongelmalliseksi, koska tässä on myöskin määräys, jossa todetaan, että myyntiä koskevat sopimukset liittyvät näihin sekasopimuksiin, joka on aikaisempaan direktiiviin nähden uutta. Nämä sekasopimukset ovat sellaisia sopimukseen liittyy sekä hyödykkeiden että palveluiden yhtäaikainen toimittaminen. Eli soveltamisala on erittäin laaja ja erittäin epäselvä. Kun ajatellaan, että kyseessä tällä on vain sopimukset, jotka liittyvät hyödykkeisiin ja palveluihin, koska omaisuuden siir- omistuksen siirtymiseen ei tässä sopimuksen yhteydessä mainita kriteerinä herää kysymys, liittyykö tämä sellaisiin palvelusopimuksiin, kuten esimerkiksi vuokrasopimus, jotka toiseksi myyntisopimus liittyy hyödykkeeseen, niin myyntisopimus liittyy, äh, on, tämä määritellään irtaimeksi omaisuudeksi, mutta kaikissa asemassa irtaimen omaisuuden käsite ei ole sama. tämän totaalisen harmonisoinnin seurauksena kuitenkin tästä tulee myyntisopimuksen määrittelyn kannalta olennainen kysymys. Täytyy odottaa yhteisen tuomioistuimen siis päätöksiä, jotta jotka voisimme ymmärtää, mitä irtainomaisuus on, sitten on. Näiden ratkaisujen pohjalta syntyy mahdollisesti sellaisia kuiluja tähän hyödykke- tavaran määrittelyyn, jota nyt ei toivota. Toinen yleinen kritiikin kohde on se, joka on mainittukin, ja joka taas, tässäkin esille on kuluttajansuojan tason laskeminen suhteessa moniin jäsenmaihin. Ja harmissa tietysti minimaalista. Tämä tason aleneminen ei olisi erityinen ongelma, mutta kattavan harmonisoinnin vuoksi tästä tulee tästä olemista tulee realiteetti. Otan jälleen kerran esimerkin myynnistä toisen e- sitten kohtuuttomista sopimus ehdoista. Ajatellaan sitten tämä takuu, se tuotteen takuun kysymykselle. Tässä sopimus saattaa taata vähemmän kuin ää, parhaita, parhaita suojaa tarjoavat jäsenmaat. Tämä takuaika on kaksi vuotta ja se lähtee, ja tämän olennaista, riskin siirtymisestä. Ja sitä täytyy ottaa huomioon tämä haltuunottaminen, mikä on myöskin epäselviä käsitteitä. Mutta on mahdoton, mahdotonta enää tämän direktiivin hyväksymisen jälkeen hyödyntää parhaiten suojaavia sopimuksia. Jotenkin virheiden tapauksessa nämä ongelmat saattavat edes tuotteessa selvittää yli kahden vuoden jälkeen. Ja tällä hetkellä näiden asioiden selvittämiseksi voidaan kääntyä kansallisen oikeuden puoleen vahv- vahvimman suojan yhteydessä, mutta totaalisen harmonisoinnin jälkeen ei enää voida tehdä. Ja sitten oikeussuojakeinojen hierarkisuus on seuraava ongelma. Tässä mä, äh, myyjä määrittelee, mikä on paras oikeussuoja. Ja vapaa oikeussuoja, no, valinta ei ole ää, äh, vapaata, koska korvava tuote on ää, äh, prioriteettina tässä. Mutta jäsenvaltioissa voimakkain, on voimakkaampaa suojaa. Ja nyt tässä on omituinen äh, tilanne, jossa bisnesasiakas saattaa olla paremmin ää, suoja, saada paremman oikeasuojan kuin yksityishenkilö. Eli ja sitten kuluttajan suojan heikkeminen näkyy erityisesti kohtuuttomissa sopimusehdoissa ja erityisesti niissä kohtuuttomissa sopimusehdoissa, jotka ovat tällä listalla. Voidaan ajatella, että tämä lista on hyvä asia, koska se se on lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa, mutta tämä totaalinen harmonisointi muuttaa tämän listan suljetuksi listaksi. Ei ole enää jäsenvaltiolle mahdollista lisätä lausekkeita, joita pidetään kohtuuttomina sopimusehtoina yhteisön tasolla, mutta monet jäsenvaltiot, niillä on jo tällaisia mustia listoja, usein pitkiä listoja. Ja kaikkia näitä lauseita ei voida ottaa mukaan yhteisön listalla. Kaikissa jäsenvaltioissa kauppatavat eivät ole sanoja, kaikissa jäsenmaissa ei ole samantyyppisiä kohtuuttomia äh, sopimusehtojen listoja. Tämä perustuu konsensuksen ja monet jäsenvaltiot hei, joutuvat luopumaan kuluttajansuojan tasosta. Suurin osa nykytekstin kritiikistä ei olisi kovinkaan merkittävää, jollei kysymyksessä todellakin olisi kattava harmonisointi. Ja tähän haluaisin lopettaa esitykseni tämä uusi suunta, johon kuluttajaoikeus nyt yhteisössä ottaa. Tämä on sekä vaarallinen että myöskin kuvitteellinen, illusorinen. Ensinnäkin tässä pyritään horisontaalisesti kattamaan sopimusoikeus. Eli tässä vaaditaan erittäin tiukat määritelmät, jotta voidaan rajoittaa sovellusalue, jossa tulee ratkaisevaa, mutta tällaista täsmällisyyttä on lähes mahdollista tällä lailla yhteisön transversaalisessa horisontaalisessa lähestymistavissa löytää. Ja tämä tulee myöskin horjuttamaan kansallisen oikeuden asemaa, mikä provosoi epäyhteensopimatta oikeusjärjestysten sisällä, yhteisön sisällä, eli, eli tällainen totaalinen harmonisointi on tällaista jäykkää harmonisointia ja kansallisessa oikeudessa tuomari ei voi enää tulkita asioita. Tämä siis suitsi korkean kuluttajan suojan aikaansaamista. Ja sen lisäksi tämä on illuusio. On epävarmaa että me kykenemme unif- yhdenmukaistamaan rajan ylittävät asiat. Kuluttajan epäilykset äh, rajat ylittävän kauppaan saattavat liittyä siihen, että he eivät tunne jotakin sääntöjä, mutta, mutta tämä teksti lisää riidan kysymyksiä ja tulee johtamaan myöskin ennakkopäätöspyyntöihin. Ja mikä tämä teksti kätkee. Tekstin täytyisi olla erittäin rajoitettu sovellusalalta ollakseen horisontaalinen. Ja toisekseen sen pitäisi taata korkea kuluttajasuoja, yhtä korkea kuin mitä korkeimman suojelun tarjoavat kansalliset äh, lainsäädännöt takavat yhteisen instanssit ja jäsenvaltiot ovat odottaneet pitkään tekstiä. Äh, periaatteessa tämä tarjoaa mahdollisuuksia EUn yhteissopimusoikeudelle. Äh, Älkäämme jatka tätä mahdollisuutta. Kiitoksia. Tähän oli hyvä päättää. Me haluamme ratkaisuja, emmekä ongelmia. Nuvin, haluaisitko auttaa meitä vähän ja kertoa, millä tavalla voisimme parantaa lainsäädäntöä? Uh, well, let me say at the outset. Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin sanoa, että eurokommersia ähm, um, Ison-Britannian vähittäismyynti, jota minä edustan, tukee tätä ehdotusta, sen perusajuttusta. Eurokommerssin kanta lähtee siitä, että se, että luodaan Euroopan laajuinen täysin toimivat sisämarkkinat kuluttajille, sen pitäisi olla todella innostava haaste eikä asia, jota täytyisi vastustaa markkinat, joissa kuluttajat ovat tietoisia oikeuksistaan ja yritykset valmiita vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin ja tehdä kilpailukykyisiä tarjouksia, missä ikään ne ovatkin. Eurocommerce uskoo, että tämä ehdotus voisi todella edistää tätä tavoitetta ja siksi tuemme sitä niin kauan kuin se pysyy tasapainoisena, käytännönläheisenä, toimivana ehdotuksena. Pääviestimme valiokunnalle on ensinnäkin Eurocommerce tukee täysharmonisointia parhaana tienä eteenpäin, joka yhdistää kuluttajia ja yrityksiä kumppaneiksi. Me emme niinkään halua jotain tiettyä muutosta, olemme tyytyväisiä joihinkin muutoksiin ja hyväksymme toiset, mutta haluamme täysharmonisointia ja sitä, että tilanne yksinkertaistuu ja kustannukset pienenevät. Eurocommerce tukee tätä ehdotusta, koska se on käytännönläheinen toimiva paketti niin kauan kuin se pysyy tällaisena pakettina. kolmanneksi Eurocommerce ei odota, että kuluttajan suojatason huononee, emmekä usko, että tämä ehdotus huonontaa kuluttajan suojaa millään tavalla. Täytyy muistaa, että yritykset, monet yritykset tarjoavat lakiakin parempaa suojaa, vaikka niitä ei siihen pakoteta. Se on niille kilpailuetu. Ja vaikka tämä ehdotus hiukan muuttaakin tilannetta, niin se ei tarkoita sitä, etteivätkö yritykset tarjoaisi jatkossakin sitä suojaa, mitä ne nyt tarjoavat. Neljänneksi Eurocommerce on valmis tekemään rakenteellista yhteistyötä ja antamaan tukea käytännön läheiseen suhteelliseen ehdotukseen, e, jos se helpottaa kuluttajia tai jäsenvaltioita hyväksymään tämän täysharmonisointiehdotuksen. Me vaadimme ainoastaan, että ollaan realistisia, mitä tulee kustannuksiin. E, kustannukset eivät saa olla liian korkeat, se vaikuttaa myös työpaikkoihin. Lisäksi Eurocommerce haluaisi, että palvelut osettaisiin täysin eikä vain osittain mukaan. Pakettimatkateollisuus mielellään olisi tässä esimerkiksi mukana eikä palveludirektiivissä. Kuudenneksi Eurocommerce yrittää ö, saada aikaan jotain muutoksia, joista on, tämänhetkisiä ongelmia ei ole täysin ö, ratkaistu. Esimerkiksi erityiskuljetusten maksujen takaisinmaksu. maksu yritykset, jotka haluavat, takaa, haluavat taata ostomahdollisuudeksi rajat ylittävästi ja kuluttajat haluavat ostaa tuotteita. Meidän on nyt annettava kuluttajille se luottamus, jota ne tarvittavat. Yrityksillä on tietenkin varaumia tämän asetuksen suhteen, mutta ei, ei ole nyt järkevää palata tuohon asetukseen yritykset tarvitsevat sellaista sopimusoikeutta ja kuluttajansuojalainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että ne voivat tarjota äh, kuluttajille rajat ylittävästi tuotteita samalla tavoin kuin kotimaassa. Se mahdollistaa sen, että ne voivat laajentaa horisonttiaan. Se voidaan saavuttaa kahdella tavalla. Ensinnäkin sisämarkkinalausekkeen kautta tai toiseksi täysharmonisoinnin kautta. Näistä kahdesta vaihtoehdosta ainoastaan täysharmonisointi ei vain mm, ö, täysin kunnioita asetusta, vaan vahvistaa sitä. Kuluttajat mm, ovat suojattuja ja yritykset käyvät kauppaa samojen sääntöjen pohjalta ja siksi ne paremmin tuntemat velvollisuutensa ja täyttävät ne paremmin, toimivat ne sitten kotimaassa tai ulkomailla. Ja tämä voi tehdä suuren vaikutukseen, jos yrityksen täytyy päättää, tehdäkö, tekeekö se kauppaa rajat ylittävästi vai ei. Me hylkäämme sekoituksia minimi- ja maksimiharmonisoinnista tai erilaiset poikkeukset. Eurocommerce on myös sitä mieltä, että direktiivin laajuus on varsin hyvä. Me tukisimme oikeastaan direktiiviä, jossa palvelut ovat täysin mukana, eikä silleen, sillä tavoin, että ne ovat ta- taktuja, ovat mukana kaikilla alueilla paitsi takuissa. Mutta täytyisi olla jotain sellaista, jossa puhutaan oikeudenmukaisista mm, palveluista, jotka ovat sellaisia kuin on kuvailtu. Digitaaliset palvelut ovat paljon hankalampia ja siksi on tarpeen, että niitä ei käsitellä tässä vaiheessa. Olisi ne käsiteltäisiin tässä vaiheessa. Olisi hankalaa lisätä ne vain tähän. Ne tarvitsevat erityisjärjestelyjä joko tässä direktiivissä tai jossain tulevassa direktiivissä. Olemme huolissamme siitä, että tämän direktiivin kattavuus on selkeä verrattuna muihin teksteihin, asetuksiin jos tietyt asiat jätetään tämän soveltamisalan ulkopuolelle, saattaa syntyä se saattaa syntyä ongelma siitä, että syntyykö täysharmonisointia. Me haluamme saada yhden johdonmukaisen säännöstön. Tuemme täysharmonisointia. Nyt avainkysymys on täysharmonisoinnin taso. Eurocommerce tukee tätä direktiiviä, kun se on tasapainoinen paketti. Meidän mielestämme tämä direktiivi antaa oikean tasapainon oikeuksien ja velvollisuuksien välillä kuluttajille ja yrityksille. Kuluttajan suoja maksaa ja kuluttaja maksaa sitä loppujen lopuksi. Vaihtoehtoja on tehtävä ja tasapainoisen paketin tavoitteena ei pitäisi olla korkein mahdollinen kuluttajansuojan taso, vaan korkea taso, joka on tasapainoinen kuluttajien ja yritysten etujen suhteen. Tässä paketissa on kaksi elementtiä. Ensinnäkin kuluttaja saa lisäsuojaa, kuten komission jäsen sanoi, se aiheuttaa lisätaakkaa yrityksille, mutta voimme hyväksyä sen, jos ne ovat osa kokonaispakettia. Toinen elementti on lisäsuoja yrityksille, kuten esimerkiksi miten kuluttajat kohtelevat tuotteita, joita palauttavat ja onko mahdollista palauttaa tuote ennen maksamista ja niin poispäin ja jos, mitä tapahtuu, jos tuotetta on käytetty väärin. Tässä tuodaan tämä 14 päivän vaihto-oikeus ja sitä kuluttajat odottavat yleensäkin. Nämä paketin osat kuuluvat toiseensa. Jos yksi paketin osa purataan, niin toinenkin kaatuu siihen me voisimme katsoa, onko kaksi kuukautta riittävän pitkä takuaika yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on kuusi vuotta. Sekin voisi olla lähestymistapa. Eurocommerce ei halua kuluttajansuojan tason huonontumista millään tavalla. Me emme usko, että kuluttajat hyväksyisivät tällaisen suojan huonontumisen ja me haluamme tar- korkeaa kuluttajansuojan tasoa sisämarkkinoilla. Mutta jotta sisämarkkinat voivat toimia, niin me emme voi ottaa jo ikistä kuluttajansuojasääntöä, joka on jossain jäsenvaltiossa mukaan yhteiseen lainsäädäntöön. Kuluttaja pitäisi suojelta petoksilta, häntä pitäisi kohdella oikeudenmukaisilla ja hänellä pitäisi olla muutoksenhakumahdollisuuksia, jos asiat menevät pieleen. Tämä voidaan saada yhteisellä lähestymistavalla, pyytäisimme, että kuluttajat tekisivät eron sen välillä, väheneekö kuluttajan suojan taso vai muuttuuko kuluttajan suoja. Uskon, että kuluttajat ja yritykset ovat samalla puolella. Me emme kilpaile toisiamme vastaan, vaan teemme yhteistyötä ja siksi monilla yrityksillä on omia sääntöjä, jotka menevät paljon pidemmälle kuin lainsäädäntöä. Esimerkiksi 30 päivän palautusoikeus. Eh, yritykset eh, käyttävät tällaisia sääntöjä, jotta kuluttajat luottaisivat niihin. Ja vaikka säännöt muuttuisivatkin, niin yritykset varmasti pitävät kiinni omista eh, palautusoikeuksistaan ja muista säännöistä, jos kuluttajat sitä haluavat me olemme puhuneet esimerkiksi korvausoikeudesta, jos kuluttaja on saanut viallisen tuotteen. Täysharmonisoinnin takia monet Eurokommersin jäsenet olisivat valmiita tukemaan sitä, että kuluttaja voi saada täyden korvauksen ensimmäisen kahden viikon aikana, joten me haluamme ottaa huomioon kuluttajien huolenaiheet. Ja Eurocommercella on itselläänkin muutamia huolenaiheita. Esimerkiksi se, että täytyy kuljetusmaksut maksaa silloin, kun ähm, yritys, äh, kun kuluttaja peruu kaupat, erityisesti silloin, kun kuluttaja on halunnut erityiskuljetuksen tarve määritellä jotkut tuotteet sellaisiksi, niitä ei voida palauttaa, koska niitä ei voida myydä uudelleen erilaisista syistä. Erot etämyynnin ja ovelta ovelle myynnin välillä ja miten takuu koskee palveluiden ja hyödykkeiden sekamyyntiä johtopäätöksenä voisin vielä kerran sanoa, että me tuemme tätä direktiiviä pakettina. Se täysharmonisoinnin pohjalta vähentää kustannuksia ja parantaa sisämarkkinoita kuluttajille ja yrityksille. Mikään muu tie ei ole parempi sekä kuluttajille että yrityksille. Kiitoksia. Siis Monique Goyens. Kiitoksia Moni Goyens eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä. Ja ehkä voimme taas katsoa vähän muita lähestymistapoja, joilla voimme suojella kuluttajia. Voimme ehkä ottaa ne myöskin parlamentin ehdotuksen mukaan. Jens, olkaa hyvä. Kiitoksia. Löykynimessä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, en pelkästään siitä, että olette järjestäneet tämän kuulemisen, vaan myöskin siksi, että olette tarkastelleet tätä ehdotusta. En nyt ole vain kohtelias, vaan todellakin olemme helpottuneita siitä, että uhraatte enemmän aikaa syvälliselle keskustelulle tästä tärkeästä Kuluttajasuoja-kysymyksestä. Kunevan puheenvuoro myöskin rauhoitti minua. Se osoitti, että komissio on valmis keskustelemaan muista edistymisaskeleista, ja siihen liittyy myöskin parannuksia joidenkin sääntöjen osalta. Myöskin olen iloinen, että kollegani Eurocommerceista ja Business Europeista ovat valmiita keskustelemaan. Eli meidän pitäisi nyt järjestää ensimmäinen kokous tämän ehdotuksen puitteissa. No, puheaika nyt on lyhyt, enkä nyt lähde yksityiskohtiin, mutta minäkin haluaisin korostaa, että olemme halukkaita ja valmiita keskustelemaan yksityiskohtaisemmin näistä ehdotuksista. Yritän nyt puhua hyvin yleisluontoisesti alussa. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomionne tärkeään näkökulmaan tässä ehdotuksessa. Sen nimi on kuluttajan oikeusdirektiivi ja yleiset, yleisesti julkilausumat tästä aiheesta liittyvät rajat ylittävään kauppaan ja sähköiseen kauppaan, mutta tässä ehdotuksessa puhutaan kaikista kuluttajista joka ikisenä päivänä hänen kuluttajaelämänsä aikana. Eli jos menee ostamaan kirjan lähikaupasta, tai menee optikolle ostaa lukulasit, tai jos menee internetin myöskin ostoksille. Eli jotkut kuluttajat eivät koskaan osta mitään ulkomailta, tai ulkomaista kauppialta edes omasta maasta. Jotkut eivät osta mitään internetistä. Ja internetissäkään 80-90 prosenttia ostoksista ovat tavallisia ostoksia. Ja siksi on tärkeää palata juurille ja miettiä peruskysymyksiä. Mitä tarpeita on kuluttajansuojan alalla, kun kyse on kuluttajasopimuksista? Beukissa me katsomme, että me tarvitsemme EU-laajuisen välineen. Direktiivissä on puhuttu siitä, että voisimme tarjota yhteisiä ratkaisuja kuluttajasopimusten osalta, mutta me katsomme, että tämä välineen tulisi olla uuden aikainen, progressiivinen ja sen tulisi pohjautua parhaisiin käytänteisiin. Eli mitä tällä hetkellä nyt on olemassa eri jäsenvaltioissa. Me uskomme sisämarkkinoihin ja me uskomme, että markkinoiden integraatio, integraatio mahdollisesti voi parantaa kuluttajien hyvinvointia. Tällä hetkellä odottelemme vielä vähän näyttöä. Ja katsokaa vähän näitä kuluttajataulukoita, joita DJ Sanko julkisti muutama viikko sitten. Ja esimerkiksi energiamarkkinoilla, markkinoilla, joille on luvattu, että asiat paranisivat kuluttajien osalta sen jälkeen, kun markkinat on vapautettu ja integroitu, mutta me edelleen odottelemme näitä etuja. Siksi on tärkeää, kun mietitään EUn laajuista välinettä kuluttajasuojan osalta, meidän pitää lähteä kuluttajien odotuksista, emmekä mistään rajat ylittävistä kysymyksistä tai sähköisestä kaupankäynnistä. Olisi hyvä, jos markkinoiden integraation myönteisiä vaikutuksia ei liioiteltaisi, koska meillä ei ole mitään näyttöä siitä, että kuluttajan asema paransi vain siksi, että on täysharmonisointia. Ei tässäkin tarvitaan näyttöä. No mitä me sitten ehdotamme? Meillä on kolme ehdotusta. Ensinnäkin, ja tästä nyt on jo puhuttu, ensinnäkin selkeyttäkää sitä, millä tavalla tämä todellakin vaikuttaa, tämä direktiivi, kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Eli pitäisi paremmin selittää, ja siis tämä nyt on uutta, eli interaktiivisuus eh, direktiivin välillä, siviililainsäädännön ja sopimuslainsäädännön välillä. Viime viikkoina komissiosta on kuultu vähän eri asioita kuin mitä on tässä ehdotuksessa, ja on tärkeää, että me saamme takeita. Kyse on oikeudellisesta varmuusta, ja tämä on tärkeä kuluttajille, mutta olen varma, että se on erittäin tärkeä myöskin kauppiaille. Eli pitää varmistaa, miten tämä direktiivi vaikuttaa käytännössä. Jos yhdistetään direktiivi ja yleinen sopimuslainsäädäntö, silloin meillä on sirpaloitumista. Ja silloin myöskään kuluttajat eivät luota siihen, että he saavat todellista suojaa. Toiseksi on myöskin tärkeää selkeyttää ja analysoida kansallisia lakeja, joita on kumottava, mikäli direktiivi astuu voimaan. Tällä hetkellä tämä tilanne ei ole ollenkaan selvä. Ja me ehdottaisimme nyt päätöksentekijöille EU-ssa, ja IMKOhan on pyytänyt, että komissio toimittaisi vähän syvällisempiä analyysejä, jotta voitaisiin yksityiskohtaisemmin analysoida ja kuvailla sitä, millä tavalla kansallisia lakeja pitää kumota – ja se on ennakkoehto, jotta voisimme luottaa uuteen lainsäädäntöön, ja silloin voidaan tietää, mistä pidetään kiinni ja mitä sitten kumotaan. Sitten toinen ehdotus päätöksentekijöille. Tehkää tästä ehdotuksesta sellainen, että se kestää myöskin tulevaisuudessa. No, koskaan hän ei tiedä, mitä teknologia tuo tullessaan tai mitä kauppiaiden mielikuvitus tuo tullessaan seuraavana kuukausina – mutta jos nyt ajatellaan kuluttajasuojaa, ei ole, se ei ole syy olla tekemättä mitään. Ja joitain ratkaisuja on jo löydetty tutkijoiden keskuudessa, ja ne vois, voitaisiin ottaa mukaan näihin sääntöihin. Yksi esimerkki. Digitaalisessa ympäristössä on yksi ongelma kuluttajilla, eli yhteensopivuus, digitaalisten tuotteiden yhteensopivuusongelmat. Miksei tähän pitkään tiedotusvelvoitelistaan, miksei siihen voitaisiin lisätä, että kun kuluttaja ostaa digitaalisen tuotteen, mitä rajoituksia liittyy yhteensopivuuteen tämän digitaalisen tuotteen osalta. Silloin kuluttaja ainakin tietää selkeästi, mitä palveluita tai mitä laitteita tai mitä ohjelmistoja tämä digitaalinen tuote tarvitsee. Ja digitaalinen tuote tietysti on myöskin hyvin vaikea kuvata. No, monia, ongelmia on, monia ratkaisuja on jo olemassa, ja pyytäisimme, että päätöksentekijät todellakin tekisivät näistä kuluttajaystävällisempiä myöskin digitaalisessa ympäristössä. Sitten suojan taso, eli minimiharmonisointu vastaan maksimiharmonisointi. Ja kuten Jean Moulin, opiston edustaja totesi, tämä liittyy siihen, että väline tähtää täysharmonisointiin ja silloin kaikki, silloin moni asia enää olisi mahdollista kansallisella tasolla. Ja nyt tässä vaiheessa haluaisin sanoa, mikä meidän kantamme tässä kysymyksessä on. Eli kuluttajan kannalta BEUK ja sen jäsenliitot lähtökohtaisesti katsovat, että minimiharmonisointi on paras kuluttajan suojaväline. Se on lähtökohta. Mutta joissain olosuhteissa voimme hyväksyä sen, että täysharmonisointi voisi luoda tasapainon kuluttajien hyvinvoinnin välille. Siis tietysti mikäli siinä on todellista eikä vain potentiaalista markkinoiden integraatiota kuluttajan hyväksi. Mutta ehdot, joita meillä nyt on, jotta voimme hyväksyä täysharmonisoinnin, ovat ainakin kaksitahoiset. Ensinnäkin tietysti täysharmonisoinnin täytyy tähdätä hyvin korkeaan kuluttajasuojatasoon, en nyt sano, että kaikkein korkeimpaan, koska se on subjektiivinen käsite, ja tiedän, että Saksa, Ranska ja Iso-Britannia voisivat vuos, päiväkausia keskustella siitä, onko heidän kuluttajasuojajärjestelmänsä paras vai ei. Eli meidän pitäisi tähdätä hyvin korkeaan tasoon. ehdotuksesta ehkä vähän puuttuu kunnianhimoa. Eli meidän pitäisi nyt katsoa näitä kansallisia sääntöjä, joita on sovellettu minimiharmonisoinnin osalta. Ja pitäisi katsoa, mitä todellisuudessa on tapahtunut, jotta kuluttajien etuja on voitu edistää eri jäsenvaltioissa. Ja sitten pitäisi ottaa tämä luovuus ja nämä aloitteet keskustelun pohjaksi, eikä välttämättä tämänhetkistä minimiharmonisointia. Vaikkakin tiedän, että jotkut säännöt ovat parannusta verrattuna tämänhetkisiin direktiiveihin. Sitten täysharmonisointi. No, se ei voi koskea kaikkia sopimuksia. Se pitää rajoittaa niille aloille, joilla se on teknisesti mahdollista, ja silloin kun kaupalla on näitä ylimääräisiä kuluja lainsäädännöstä johtain. Voimme katsoa vaikutusalaa, norm, normeja, aikoja, tiedotusvelvollisuuksia. No tietenkin eroja on, esimerkiksi jos kyse on lääkäreistä. Mutta meistä täysharmonisointi on illuusio, kuten täällä todettiin, ja sitä ei voida toteuttaa kaikilla aloilla, joilla kuluttajan suoja hyvin läheisesti liittyy oikeudellisiin perinteisiin kansallisella tasolla ja oikeudelliseen kulttuuriin. Ja erityisesti mitä tulee kohtuuttomiin sopimusehtoihin tai myöskin näihin oikeudellisiin takuihin. Jos kaikki nämä ehdotukset otetaan huomioon, mikä tietysti olisi hyvin optimistista, se ei tarkoita, etteikö kuluttaja-asioissa enää olisi haasteita. Vain että kuluttajansuojan korkealla tasolla se ei tarkoita, että asiat olisivat kunnossa, vaan näitä sääntöjä pitää vielä panna täytäntöön. Ja kuluttajien on pystyttävä saamaan oikaisuja. Ja tässä tämä vihreä kirja astuu kuvaan, mutta se nyt on sitten taas toinen juttu. Kiitos. I want to open... Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Herra Henteksi ole puhunut PK-sektorilta. Hän haluaa vielä puhua ja vastaa kysymyksiin. Mutta otetaanpa pari kysymystä. Haluaako Gebhard Haaba Schwab, Wallis. Haluaisitteko? Okei, okay. Wallis, te odotatte. Ei muita. Aloitetaan näistä kolmesta kysymyksestä. Voisitko rajoittua kysymyksiin pitkien kommenttien sijasta, mikä takaisin, että saamme vastauksen. Rava Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä puheenvuoroista ne olivat hyvin erilaatuisia. Ensimmäinen kysymykseni menee herra Almaresille. Kun me kutsuimme hänet tänne, me pyysimme häntä, että hän kertoisi meille, mitä käytännön ongelmia yrityksillä on. Enkä minä nyt oikein kuullut mitään siitä, vaan kuulin oikeastaan vain kommentteja siitä, mitä tässä lainsäädäntötekstissä on. Ja olisin ehkä kuitenkin mieleen saanut muuta, hiukan vastauksia niihin kysymyksiin, joita me täällä esitimme. Toinen kysymys. En tiedä, meneekö se Rova Gurkmanilla vai Rova Gojensille on kysymys vaikutusten arvioinnista, joka pitäisi tehdä. On tosiaan niin, että tämänhetkisen lainsäädännön mukaan kuluttajien suojan taso myöskin sopii musten pohjalla, jota meillä on, perustuu vähimmäisharminisointiin, siis e, e, vähimmä, harmonisoinnin vähimmäistasoon ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus viedä lainsäädäntöä pidemmälle. Minä itse asiassa kyllä kannatan sitä, että meillä on korkeimmat mahdolliset yhteiset oikeudet. Se on kuluttajille, kansalaisille erittäin hyvä asia, mutta haluaisin, että asia olisi niin, että että kansalaiset eivät sanoisi lopuksi, että me menetämme paljon oikeuksia, jos toimimme niin kuin tässä ehdotuksessa sanotaan. Ja näin olemme paljon, monilta osapuolilta kuolleet. Nyt edustaja Rova Goyens esimerkiksi sanoi, että hänelle sopii se, että tehdään täysharmonisointi korkeimmalla mahdollisella tasolla. Se olisi varmasti hyvä juttu, mutta mikä on sitten tämä korkein mahdollinen taso? Edustaja, hyvä Rova Gurkman tai Goyens. Niin voisitteko te ehkä kertoa minulle sen? Suorat kysymykset muutamalle ihmiselle. Sano oikein hyvä Rahaba. Yes, thank you, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron pitäjiä. Olin iloinen, että tässä järjestettiin lisätapaamisia. Olin, minä no, rohkaisin Rava Goins, että ehdotti, että BEUK ja jotkut bisnesorganisaatiot voisivat tavata yhteisten kantojen löytämiseksi. Se olisi oikein tervetullutta. Meillä on joukko kysymyksiä myös herra Henriksille pk sen näkökulmasta. Minusta oli silmäänpistävää, että jos ajatellaan kuluttajien suojakeskusten työtä, niin tässä todettiin, että pk-yritykset usein eivät tiedä, mitkä lait ovat sovellettavia he eivät tiedä, että kuluttajansuoja pätee myös rajat ylittävään kauppaan. Tämä liittyy tosi, mitä Rova Goins totesi. Tämä vaikuttaa EUn kuluttajan oikeuksiin kaikissa transaktioissa, ovatpa ne rajat ylittäviä vai ei. Mutta että kuluttajan suurin osa transaktioista on kansallisia. Mutta on myös käynyt selväksi, että monissa jäsenmaissa ei ole tehokasta ää, kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaa lainsäädäntöä. Joten tämä olisi hyödyllistä. Jos ajatellaan tätä suhteellisia etuja, niin haluaisin kuulla lisää näistä suhteellista eduista sekä kotimarkkinoilla että rajat ylittävässä kaupassa. Jos me tässä etenemme sitten, meidän täytyy vakuuttaa itsemme, että rajat ylivien transaktioiden täysi potentiaali myöskin aktualisoituu. Mistä toinen kysymys, joka liittyy sovellusajan. No, tässä on alueet, joissa rajat ylittävät transaktiot eniten kasvavat, ovat palvelut ja digitaalituotteet, joita tämä ehdotus ei sovellusalassaan kata. Tässä on siis kysymys vaikutusarvioinnista ja tavoitteistamme. Jos me pyrimme todellakin lisäämään rajat ylittäviä transaktioita, elektronisia ja muita, totta kai meidän silloin pitäisi keskittyä niillä alueille, joissa rajat ylittävä kauppa on yleisintä ja lisätä kuluttajien hyvinvointia tuolla alueella. Jos me usko, että ehdotuksella on paljonkaan vaikutusta transaktioiden volyymiin. Ja jos sillä marginaalinen vaikutusta ei mitään hyötyä, ää, kotimarkkinoiden kuluttajilla täytyy miettiä kustannushyöty näkökulmasta asiaa. Ja tämä on kysymys komissiolle. Eikä meidän pitäisi vähän pohtia, mikä strategia tässä on takana ja sitten miettiä, miten edetään. Schwab. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mielelläni palaisin Rova Kojensin puheenvuoroon ja myöskin asettaisin sen, vastustaisin hiukan sitä, mitä Rova Gurkman sanoi, sillä hän sanoi, että on niin paljon kansallista lainsäädäntöä, johon kuluttajat ovat tottuneet ja siihen ei pitäisi puuttua. Kuitenkin Rova Gurkman työskentelee autokaupan alalla, jossa ranskalaiset kuluttajat menevät Saksaan ja allekirjoittavat sopimuksen ja sitten parin viikon mm, kuluttua eivät halua kuulla asiasta enää mitään, koska heidän sopimusoikeutensa mukaan allekirjoitus ei merkitse mitään, kun taas Saksassa se on lainvoimainen. Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että on olemassa kansallisia perinteitä, joita ei voi ylittää? nyt hiukan kriittisesti tässä nyt puutun asiaan, mutta minulla on se vaikutelma, että 30-40 vuoden kuluttua meillä on yhtenäiset kuluttajasuojaoikeudet. Ja siksi meidän on katsottava, että ainoastaan, että miten siirrymme tuohon pisteeseen, ja tässä olen hiukan samaa mieltä kanssanne, että tässä ehdotuksessa ei saa syntyä sellainen vaikutelma, että tässä yritetään aikaistaan yrityksille helpottaa sisämarkkinoita, vaan kuluttajienkin on nähtävä, mitä etuja tästä on, miten me pystymme sen välittämään, eh, niin se ei onnistu pelkästään tällä eh, lainsäädäntöehdotuksella, jota eh, komissio sen Kuneva ehdotti, mutta asettaisin tässä nyt rouva Gurkmanin ja rouva Goyensin hiukan vastakkain ja haluaisin saada tietää, että miten me tämän tiedotusprosessin hoidamme parhaiten. Kiitoksia. Okay, I mean, I, I had quite a lot of questions. No, minulla on aika paljon kysymyksiä, mutta en nyt kysy niitä. Haluaisin vain esittää muutaman kysymyksen, joka liittyy tähän kysymykseen. Se nyt on tullut jo esiin useissa puheenvuoroissa. Eli tässä lainsäädännössä meillä olisi harmonisoitu lähestymistapa, mutta sitten myönnettäisiin eri vapauksia tai opt-outteja. Ja kuinka laajasti, mikäli meillä on erityisoikeus tai opt-out, koska jossain jäsenvaltiossa on parempaa siviilioikeutta tällä alalla. Eli sitten voidaan sanoa, että sopimusehdot pätevät, mutta sitten ei voi käyttää kansallisia siviilioikeudellisia välineitä. Eli en nyt ihan tarkkaan tiedä, miten tämä tulee toimimaan ja millä tavalla meillä olisi selkeä harmonisointiprosessi, ellei sitten tavoitteena on keskittyä hyvin harvoille alueille, jossa olisi harmonisointu lähestymistapa, niin kuin on tehty esimerkiksi lomaosakkeiden osalta. Siellä on oikeuksia, joita ei haluta muuttaa, ja sitten ei ole mitään kansallista lainsäädäntöä, joka muuttaisi näitä sääntöjä. Eli kaikkia 27 jäsenvaltio koskeisivat samat säännöt. Sitten asia, joka vähän häiritsee minua, ja tämä nyt ehkä on Winnille tämä kysymys Eurokommerssista. No, Euroopan kuluttajakeskus mainitsikin tästä. Eli tällä hetkellä yritykset veloittavat eri hintoja ja ehkä siihen on sitten omat syynsä. Tarkoittaako se sitä, että tämän lainsäädännön seurauksena seuraavaksi kun ostan netistä tuotteen ja näin, että se on halvempi Ranskan puolella, voinko ostaa sen vai pitääkö minun käyttää brittisivustoa, jos, jolla se on kalliimpi? Eli tästä tämä Euroopan kuluttajajärjestö puhui, eli markkinat on sirpaloitu ja silloin eri markkinoilla voi pyytää eri hintoja. No tämä nyt on kysymys ja haluaisin vähän tietää, pitäisikö minun luopua tietyistä oikeuksista, jotta saisin ostettua tuotteita edullisemmin jostain muusta jäsenvaltiosta. Eli Almares, Goyens, Hendrix, teille tuli muutamia kysymyksiä ja Win. Eli tässä järjestyksessä, ja tiedän, että teille tuli täsmällisiä kysymyksiä, eli Almares, ottakaa ensin omat kysymyksenne. Yes, no. Kiitos. Anteeksi, että en puhunut ongelmista tarpeeksi. Ajattelin, että tässä erityisesti pyritään näytämään ratkaisuja. Aloitassa alueita, joissa olemme identifioineet ongelmia, on liittyvät siihen, että minimiharmonisaatio on johtanut mm, erilaisiin lakeihin ja erilaisiin kotimarkkinoihin no yritykset voisivat mennä. Asiat, jotka tekevät yritykselle rajat ylittävästä kaupasta hankalia, ovat ongelmia, jotka liittyvät kuluttajien informaatioon. Ja Saksassa on tiukemmat vaatimukset. Kun omassa maassa sinun täytyy sopeuttaa toimintasi siihen tuotevastuukausi, jossa me tässä kuusi vuotta Hollannissa elinikäinen. Ja tämä vaihtelee maittain oikea suoja ja oikeussuoja, hierarkia vaihtelevat. Kaikki nämä erot sinällään tekevät hankalammaksi yrityksille myydä ja tehdä päätös rajat ylittävään kauppaan ryhtymisestä. En mene erityisen ongelmiin, mutta voin kertoa yksityiskohtia näistä kansallisista laista ja komissio varmaan tehnyt kommentin. Mrs. Mrs. Goyens. Sen Goyens. Of all the easy one. Uh... Ensinnäkin tämä helppo kysymys, eli Schwabin kysymys. Ranskalainen, joka menee Saksaan ostamaan autoa, hän joutuu noudattamaan Saksan lainsäädäntöä, koska hän on aktiivinen kuluttaja ja hän ottaa riskin. Eli hän tietää, että hän ottaa riskin, jos hän menee omasta aloitteestaan Saksaan. Mutta minimiharmonisoinnilla nämä erot vähenevät ja silloin on yhä vähemmän sijaa skandaaleille eri jäsenvaltioiden välillä. Miten sitten viestitään kuluttajien kanssa? No, tärkeä kysymys on se, että annetaan luotettavaa tietoa kuluttajille, eikä liioitella direktiivien vaikutuksia tai asetusten vaikutuksia kuluttajien hyvinvointiin. Ja joskus on vähän liioiteltu, että kuluttajan turvallisempaa olla internetissä ja niin edelleen. Jos todella aktiivisesti halutaan edistää kuluttajien liiketoimia rajat ylittäen, silloin direktiivin voidaan ottaa mukaan li- tuotteeseen liittyvä, tai, mutta se nyt ei ole direktiivistä tällä hetkellä. Eli rajat ylittävässä kaupassa on muutamia asioita, joita vielä voitaisiin parantaa. Sitten Haberille ja Gebhardille voisin vastata yhteisesti. Eli miten määritellään korkea kuluttajansuojataso ja onko kuluttajien olot paremmat joissain jäsenvaltioissa kuin toisessa? No siihen on vaikea vastata. Ehdotus sisältää parannuksia lähes kaikkien jäsenvaltioiden osalta, mutta nyt millä tavalla yritetään tasapaino? Voinko sanoa brittikuluttajalle, että nyt on 14 päivän valitusaika, mutta nyt minun täytyy luopua kaupan purkoikeudesta. Tai Hollannissa siellä ei enää ole ikuisia takuita. Ja pitääkö sitä luopua, koska on 14 vuorokauden harkinta-aika. Ihmisten täytyy miettiä yhdessä ja verrata – ja jäsenvaltioilla on hyvin paljon palautetta annettavana neuvostolle, koska he tietävät, mikä on tilanne kansallisella tasolla. Ja ne voivat vertailla ja havaita parhaat käytänteet. Tällä tavalla voitaisiin paremmin määritellä parhaat mahdolliset, ei korkein. Minäkin olen idealisti, mutta rajansa kaikella. Eli mikä taso kuluttajasuojan saavut, kuluttajasuojan tasossa on mahdollista. Niin me olemme pyytäneet apua komissiolta taulukoita, jotta voimme nähdä, miten se vaikuttaa lainsäädäntöön sen suhteen, mistä jäsenvaltiot ovat valmiita luopumaan omassa lainsäädännössään. Eli tämä työ on jo aloitettu. Sitten Haavor esitti muutaman kysymyksen Henrikselle. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja Kiitos mahdollisuuksista PK-yrityksillä puhua tästä tärkeästä asiasta. Ottaa huomioon, että me ennustamme 99 prosenttia kaikista yrityksistä. Haluaisin kommentoida sitä, mitä herra Abon on sanonut, myös sitä, mitä Rova Gebhardt on maininnut. Mutta aluksi kritikoisin ja kunnioituksesta komissaaria kohtaa, me täysin toimitaan tätä, tätä harmonisointia ja ehdotuksen tavoitteita. Tämä sanottuani. Niin. Minusta tuntuu, että täällä puhutaan kahdesta eri asiasta. Ehdotuksessa ja keskusteluissa tässä jätetty puhumatta kielteiset vaikutukset pk-yrityksiin. Vaikutusarvioinnissa keskityttiin lähinnä, lähes yksin omaan keskityttiin rajat ylittävää kauppaa, mutta täytyy ottaa huomioon, että useimmat pk-yritykset toimivat paikallisella ja alueellisella tasolla. Tämä direktiivi koskettaa tätä yritysten valtavaa enemmistöä. Näyttää tämän lainsäädännön laatimisessa ja on otettu huomioon kaikenlaisten päivittäistä todellisuutta. Pari esimerkkiä. Ensinnäkin oikeuskorvauksi. Alkuperäisessä ää, takuta koskevassa kohdassa tämä oikeus korvauksiin on loppumyyjän tapauksessa on jätetty pois tästä direktiivistä. Tämä on meillä vähittäiskauppialle tämä oikaisun puuttuminen. Joten parempi ehdotus tästä. Tai sitten tuottajan tuottaja viimekätinen vastuus pitäisi, että homme me edustamme sekä valmistajia että vähittäiskauppaa ja me olemme yhdessä miettineet tätä. Ja sitten direktiivin yleinen asenne esimerkiksi liittyen 14 päivän peruutusaika. Tämä on ongelma pienillä yrityksillä. Esimerkiksi tilinpidolle ja varastonpidolle ja laskutukselle. Ja tämä ei liity mitenkään korkeaan kuluttajansuojan tasoon. Tämä johtaa kuluttajan vastuuttomaan käyttäytymiseen. Lähestymistapa komissiolta on väärä. eurooppalainen kuluttaja saa lainsäädäntö lähtee väärästä lähestä vasta, että kuluttaja on aina heikoimmassa asemassa. Ja tämä ei ole totta. Pahiksia ja hyviksiä on kaikkialla. Meidän pitäisi löytää tasapainoisempi ratkaisu Euroopan tasolla. Eli me olemme tämä cooling off kauden ongelman. Ja sitten ne sopimukset, jotka tehdään muualla kuin toimitiloissa, yrityksen toimitiloissa. A, a, alkuperäisessä direktiivissä oli ei-toivottujen ja toivottujen vierailujen välinen ero. PK-yritykset tekevät juuri tällaisia toivottuja yhteydenottoja. Ja tämä artikla hyväksytään. Tämä aiheuttaa paljon ongelmia pk Um, then I've got Mrs. Gorkman. Sitten seuraavat. Um hier ganz kurz zu sein. Um, zum einen... Um, niin, minä no, puhun lyhyesti. Haluaisin liittää siihen, mitä täällä sanottiin korkeimmasta kuluttajansuojan tasosta. On todella vaikea sanoa tämä, koska jotta saadaan, äh, voitaisiin määritellä korkein kuluttajansuojan taso, meidän olisi tarkasteltava kaikkia kuluttajansuojajärjestelmiä, sillä eihän, eiväthän vain tämä harmonisointu alue ole kuluttajansuojaa, vaan esimerkiksi sopimusoikeudessa on suojalausekkeita ja tietenkin myös oikeuksien toteuttaminen esimerkiksi pidätysoikeudet, jotka ovat voimakkaampia joissain maissa kuin toisissa, tai sovittelumenetelmät ja myöskin oikeusprosessi. Tämä on hyvin vaikea asia. Tätä voidaan hyvin vaikeasti verrata. Herra Schwab, minä nyt ilmeisesti puhuin hyvin huonosti ymmärrettävästi. Myös Ranskassa allekirjoitukset sopimuksissa ovat oikeudellisesti sitovia, mutta oikeudellinen todellisuus ja teoria ovat kovin erilaisia. Ranskalaiset ovat usein ovat, olettavat usein, että jos ei etumaksua makseta, niin sitten yritykset eivät toteuta sopimusta ja jos ennakkomaksua ei ole maksettu, niin yritys ei mene oikeuteen ja siksi ihmisillä on se vaikutelma, että allekirjoitus ei ole oikeudellisesti sitova. Tässä siis todellisuus eroaa teoriasta. Sama koskee vuokraoikeutta. Tietenkin vuokratakuu ei ole tarkoitettu viimeisen vuokran maksamiseen, mutta näin usein tehdään ja sitten syntyy se vaikutelma, että tämä on oikein. Uh, no, puheenjohtaja ei voi antaa täysiä takeita siitä, että direktiivin seurauksena – ihmiset mitään oikeudellista syytä ei ole, miksi näin ei voisi toimia. Ja miksi hinnat ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa? No verot, toimituskustannukset, sosiaaliset ja työllistämiskustannukset, valuuttakurssit. No yksi syistä, miksi ihmiset haluavat, että kuluttajat käyttäisivät omassa maassa sijaitsevia nettikauppoja. Se on siksi, että lainsäädännöt ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja jos lait harmonisoitaisiin täysin, silloin kuluttaja ei tarvitsisi enää ohjata oman maan nettisivuille. Mutta tässä nyt markkinat täytyy hiukan syrjään, koska jos on enemmän kilpailua muista maista, Silloin todennäköisesti kuluttajille olisi enemmän valikoimaa ja se näkyisi myöskin hinnoissa, koska ihmiset, jotka huomaavat, että kuluttajat ovat poistuneet heidän sivustoltaan, koska he voivat ostaa tuotteita halvemmalla muualta, silloin nekin voisivat avata nettisivunsa muillekin maille, eivätkä pelkästään oman maan kansalaisille. Ja tässä avuksi on, jos täysharmonisointi toteutuu. Mutta jos tätä ei vaadita oikeudellisesti, silloin ei ole mitään takeita siitä, että näin tulee käymään. Uh, Kiitoksia. No kello nyt käy. Jos kollegoilla ei ole enää kysymyksiä, niin sitten voisimme siirtyä kuulemisen toiseen osaan. Minä Haapur, teillä oli kysymys komission jäsenelle. Haluatteko, että hän vastaa tähän kysymykseen nyt heti? Niin kuuleva, ja kuuleva jos vastaisitte nyt tähän kysymykseen ensin. So, actually, uh... Itse asiassa minulla oli mahdollisuus keskustella herra Harmarin kanssa tästä asiasta. direktiivi pätee kaikkiin myyntiin. Elektroniset hyödykkeet onlineilla Amazon ja eBay. Joten palvelut eivät kuulu direktiiviin – sovellusalasta koskien kasvokkaan tehdystä palvelusta sopimuksesta. Ja joten myöskin kohtuuttomat sopimusehdot tulevat tässä katettuna. Vihreässä kirjassa ja sillittävässä konsultaatiossa mainittiin digipalvelut. Mä nyt paljastaa itse tässä, että Mulla on voimakkaat tunnot digioikeuksia tuotteiden suhteen, mutta useat intressiryhmät, erityisesti kuluttajaryhmät, pitävät tärkeänä aiheena, mutta siihen liittyy vakavia huolenaiheita bisneksen puolella. Ja siellä on sitä mieltä, että lisää, tarkkaa sitä tarvitaan ongelmien vuoksi order to determine the scope of the problem and the extent of... Jotta me arvioimme digitaalisisällön suhteen. Ensimmäinen toinen huhtikuuta meillä on tällainen kuluttajan huippukokous. Jossa on kaikkien jäsenvaltioiden edustajat ja digikysymykset ovat huippukokoukseen yhden kysymyksiä e-kauppamaantieteelliset rajoitukset ovat siellä mukana. Ne ovat esityslistalla, mutta en usko, että tämän kuluttajan oikeuksien direktiivin puitteissa Mä en pysty parempaan kuin tämä vaikutusarviokin toteaa tämän. mielelläni jatkan tällä digisaralla ja ja mielelläni mietin myös, mitä täytyy juridisesti ja direktiivin kannalta. I'd like to, to uh, then commence the second part of the... Oli sitten kuulemisen toinen osa. Se liittyy lähinnä oikeudellisten asioiden valiokunnan toimialaan ja valiokunta tekee ehdotuksia vahvistetussa yhteistyössä valiokunnallemme, kun me nyt tarkastelemme tätä direktiiviä, ja erityisesti asia, joka liittyy eurooppalaiseen sopimusoikeuteen, kuluttajan oikeuksiin ja yhteisiin viitteisiin. Eli ensimmäisenä puheenvuoronsa Wallis hän kommentoi lyhyesti ja sitten asiantuntijat. Wallis, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja oikeudellisen asianvaliokunnan puolesta voisin sanoa, että meidän huolenaiheemme alkoi jo muutama vuosi sitten, kun te olitte jäsen ja meillä oli sisämarkkinavaliokunta ja oikeusasianvaliokunta, joka oli yhtä. Ja noina vuosina meidän toiveemme oli aina luoda enemmän johdonmukaisuutta yleiseen sopimusoikeuteen ja uskoimme, että tekemällä sillä tavoin parantaisimme markkinoita yrityksille ja kuluttajille ja pääsisimme eroon niistä valtaista ongelmista, joita meillä oli liittyen erilaisiin ristiriitaisiin oikeussääntöihin Rooma ykkösessä ja kakkosessa ja muista ongelmista. Tämä on siis tämän asian synty ja tämä työ yhteisten puitteiden parissa, joka koskee kaikkea sopimuslainsäädäntöä, jatkuu. mut mutta meidän täytyy jatkaa tätä tämänhetkisessäkin taloustilanteessa. Kaikki, mitä voimme tehdä eurooppalaisten markkinoiden stimuloimiseksi on tarpeen, mutta meidän on katsottava myös tarkkaan sitä, mitä teemme ja toimiiko se todellakin sopimusoikeuden puitteissa, olisi sitten kansallista sopimusoikeutta tai yhteinen viitekehys. Esimerkiksi olemme tarkastelleet sopimusoikeutta kokonaisuudessaan ja huomaamme, että pienet yritykset ja yksittäiset kaupankäyjät pitäisikö niitä esimerkiksi, pitäisikö ne huomioida jotenkin yhteydessä kuluttajansuojaan? suojaan Äh, esimerkiksi yksittäiset äh, kaupankäyjät, ovatko etuoikeutetussa vai ei etuoikeutetussa asemassa, äh, koska myös he ovat tärkeä osa eurooppalaista taloutta. Me tiedämme, että talouskriisin takia syntyy yhä enemmän kuluttajien välistä kauppaa, esimerkiksi eBayllä sähköisessä huutokaupassa. Miten tämä sopii tähän puitteistoon, joten meillä on vielä yleistä sopimusoikeutta ja meidän on huomioitava sen merkitys. Jos luomme eh, erillisen kuluttajan eh, suojalainsäädäntö, niin ehkä se toimii, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, mitä teemme. Ja me oikeusasianvaliokunnassa haluamme keskittyä näiden kahden eh, väliseen suhteeseen ja miten saamme ne toimimaan kaikkien edun mukaisesti. Kiitoksia, se oli hyvä alustus. Eli sitten ensimmäinen asiantuntijamme, Martin Hesselink Amsterdamin yliopistosta. Hän tarkastelee näitä asioita jotka liittyvät näihin viite, yhteisiin viitekehyksiin. Eli puheenvuoron teille alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun luin kutsun ensimmäistä kertaa ja minä pyydettiin kommentoimaan kuluttajan oikeusdirektiivin ja, ja yleisen putekehyksen välillä, minä herätin tämän kysymyksen, että mikä kytkös tässä on, onko tässä mitään kytköstä. Tämä komission teksti ei edes viita tähän, viittaa tähän yhteiseen puitekehikkoon. Voidaan tietysti ajatella, että kun minä olen tutkija, niin minä viittaan tähän yhteiseen kehikkoon, kun me olemme sen luonneet. Mutta itse asiassa komission suunnitelmia sen prosessin alussa, josta tämä tietysti nyt ensimmäisenä sukeutuu, komissio tässä alussa totesi, että tässä tarvitsee yhteiseen viitekehikkoon Akita varten. Tämän yhteisen viitekehityksen pitäisi olla tämä kalupakki, jossa Akita sitten ö, uudistettaisiin. Se tekisi Akista johdonmukaisemman. Ja silloin ihmiset olivat huolestuneita, koska tämä viitekehikko siirtää meitä jonkunlaiseen eurooppalaiseen siviilioikeuteen. Jotkut olivat iloisia siitä, toiset huolestuneita niin kuin minä asian näen ja puhun tästä kohta yksityiskohtaisemmin, komission lähestymistapa on nyt siirtynyt jostakin, joka aluksi muistutti enemmän eurooppalaista siviililainsäädäntöä johonkin, joka muistuttaa enemmän eurooppalaista kuluttajalainsäädäntöä. Tällä direktiivillä on joukko piirteitä, jotka saavat sen helposti natsaamaan hyvin prosessi, joka johtaa eurooppalaiseen kuluttajan lainsäädäntöön kun asetuksen muodossa. Sen täsmällinen tavoite on tämä sisämarkkinat ja bisneskuluttajasuhteet. Tämä on hyvin erilaista kuin yleensä ajatellaan suku, sopimusoikeudessa. Tämä on tämmöinen bisneskuluttaja akseli aidostaan. Ja tässä on siis kahdenlaisia vähittäiskauppioita vielä, ne alvealaiset ja ei. Ja sitten tässä on ainoastaan kuluttajat, ja kuluttajatkin on määritelty hyvin ää, kapeasti, ja sitten nämä sekasopimukset ulkopuolella. Sen lisäksi sen substanssisisältö, materiaalinen sisältö on laaja. Se liittyy palveluiden myyminen, tavarat molemmat on laajalti määritelty. Sillä on potentiaalia kattaa lähes kaikki sopimukset, joihin, joita kuluttajat saattavat tehdä. Sisältönsä puolesta siihen kuuluu joko erittäin laaja niin sanottuja horisontaalisia velvoitteita. Erityisesti tämä sopimusta edeltävä tiedotusvelvollisuus kuten on monta kertaa todettu, täysi harmonisointi on tavoitteena. Kaikki nämä piirteet tekevät tästä, kuten sanoin, ihan kelpoisen ensimmäisen askeleen eurooppalaiseksi kuluttajaoikeudeksi. Tämä sopii erittäin hyvin ranskalaiseen oikeusmalliin, ranskalaisen perinteeseen, jossa kuluttajalainsäädäntö on erillään yleisestä siviilioikeudesta kansallisen äh, siviilioikeuden rinnalla kansallisessa kuluttajan oikeudessa. Tämä sopii paljon huonommin saksalaiseen malliin. Malli, jossa ainakin äs, vielä äskettäin kuluttajalainsäädäntö on osa kansallista siviilioikeutta. Kansallista siviilioikeutta. Joten tätä tulee olemaan hyvin vaikeaa muuttaa saksalaiseksi, saksalaistyyppiseksi lainsäädännöstä kuin ranskalaistyyppiseksi lainsäädännöksi. Kun meillä on direktiivi, eurooppalaisen lainsäätäjän on lisätä uutta akiita tähän kuluttajan oikeuksien direktiiviin. Direktiivin sovellusala on helppo laajentaa. On helppo tehdä direktiivistä kattavampi. 10-15 vuoden aikana, on helppo todeta, että meillä on lähes kattavaa kuluttajaoikeuksien säätelyä. Miksipä tästä suoraan soveltavaa ei muuteta tätä äh, asetukseksi? Tällä olisi monta tärkeää seurausta. Tämä itse asiassa siirtäisi, ei juridisesti, mutta de facto, kuluttajan kuluttajalain säätäminen siirtyisi pitkälti kansalliselta tasolta EU-tasolle. Tähän liittyy arko ja suvereenisuus ja demokraattisia implikaatioita. On vähintään yhtä tärkeää, että tosiasiassa tämä johtaa erittäin tiukkaan erotteluun, johon Dan Wallis viitasi business-kuluttaja, business-business-sopimusten kesken. jos tällä tiellä edetään, B2B-sopimusoikeus saattaa pysyä kansallisella tasolla. Itse asiassa sopimusoikeudesta tulee pitkälti ää, yritysten keskeistä sopimusoikeutta. Ja ihan yleisesti ottaen tämä saattaa olla sopimusoikeuden loppu yksityisoikeuden loppu. Ja jos tähän sitten mennään kansallisella tuskin kannattaa ponnistella tämän direktiivin ää, transponoinniksi. Kannattaa sitten varantaa toiselle idealle, että, että kuluttajalainsäädäntö siirrettäisiin siviilioikeuden ulkopuolelle. Enkä usko, että saksalaisen lainsäätäjä olisi kovasti innostunut tästä. Minun pointtini ei ole täällä sanoa teille, että tänä pitäisi kannattaa tai vastustaa erillistä kuluttajan lainsäädäntöä. Haluan alleviivata sitä, että törmäykset neuvostossa ja Euroopan parlamentissa pitäisi erityisesti olla tietoisia tämän askeleen merkityksestä. Ja tässä vaiheessa pitää herättää kysymys, halutaanko Euroopassa kuluttaa lainsäädäntöä erityisesti. Monista syistä se voi olla hyvä idea. Tästä direktiivistä pitäisi keskustella sitä näkökulmasta, onko eurooppalainen kuluttajalainsäädäntö enää sellainen toivottava. Tässä oli tämä skenaario, jota haamattelin. Ja sitten kysymys siitä, mikä tämä yhteisen puit, viitekehikon luonnoksella voisi olla tässä. Sen mitä suunnitelmassa ja tämä kaikki sukeutui. Komissio sanoi, kuten mainitsin, tässä tulee hyödyntämään yhteistä puitekehikkoa Akiin laatimiseksi. Sitä ei ole tapahtunut niin paljon kuin toivoimme. Ja toinen mahdollinen tavoite oli komission mukaan, että, että parlamentti ja neuvosto voisivat hyödyntää yhteistä poitakehikkoa inspiraation lähteenä tarkistuksia varten. Uskon, että neuvoston jäsenet ovat kiinnostuneita vertailemaan direktiivä kansalliseen lainsäädäntöön, mutta minusta olisi parlamentin erityistehtävä vertata direktiiviä jo tästä, tästä voi nyt ihan Äh, sanoa, että tämä on tasapainoinen ja neutraali eurooppalainen teksti, joten, joten yhteinen puitekehko voisi olla kiinnostava vertailukohta direktiivin arviointiin. Jos, tämän, jos direktiiviä tarkastelee suhteessa yhteisen puitekehikkoon, niin tässä ehdotuksessa ei siis viitata yhteisen puitekehikkoon. Sitten on rakennekysymys. Yhteisen puitekehikon luonnoksessa kuluttaja lainsäädäntö on osa yleistä yksityisoikeutta, kuten kun taas direktiivi pyrkii eristämään business to business ja business, to, business kuluttajasopimukset. Ja tässä direktiivissä ei määritellä sellaisia olennaisia käsityksiä kuten sopimus. Komission tämä esimerkki kom- toimintasuunnitelmassa. On piirteitä, jonka suhteen yhteinen puitekehikko voisi olla informatiivinen, joten yhteisen toimintakehikon luonnoksesta voisi olla ins- inspiraation lähdettä. Ja sitten kuluttajansuojan taso. E, direktiiviehdotuksen kuluttajansuojan taso on merkittävästi alempi kuin yhteisessä puitekehikossa. Minun briefauksessa koko joukko ehdotuksia. Olen pari maininnut. Tämä kahden vuoden oikeudellinen takko esimerkiksi pesukoneiden tapauksessa edes. Tänne silmiin pistävä esimerkki. Tässä puitekehikossa tämä, tämä, tämä epämuodollinen. Niin kuin minä luen direktiiviä, mutta kun vähän tulkitsin direktiä toisin. Sähköposti ei riitä. Ei sen pitäisi olla joku kourin tuntuva väline, kuten joku levy tai muu. Ja sitten ja hierarkia myyjältä kulut kuluttajalle. Tämä kahden kuukauden tiedonantovelvollisuus, jos virhe tai kahdessa kuukaudessa ilmoittaa, kaikki oikeudet menee. Minä näen sitä, että kaikki kuluttajien oikeudet, mutta, mutta nyt äh, komissio sen Kuneva sanoi, että menettää oikeudet, jotka liittyvät direktiiviin, ne voitaisiin luottaa äh, yleisopimusoikeuteen, mikä ei seuraa tekstistä. Ja mikä olisi kiinnostava uusi perspektiivi tähän direktiiviin. Tässä on tämä tärkeämpi esimerkki. Ja sitten tämä tiedonantovelvollisuus. Se on hyvin oloinen. Olisimme jotain keinoja kuluttajan sitten saada korjattua siihen liittyvät ongelmat, mutta mitäs tällaista ei ole ja kansallisella tasolla. Euroopan parlamentti voisi korjata tekstiä yhteisen poitakehikon kautta. Voisi tehdä tästä direktiivistä sitten jonkun, joka tuottaa etua kaikille. Kaikki taloustieteilijät sanovat, että jos kuluttajansuojan tasoa korottaa niin korkealle, että kuluttajat ovat paremmassa asemassa ja myyjät hyötyvät, koska harmonisointi vähentää transaktiokustannukset, niin tila, on no, tällainen win-win-tilanne, vaikka kuluttajansuojan taso kohoaa. Sen sijaan, että se laskee, niin kuin tämä ehdotus tekee. Mutta loppupointtini on, Tekeepä päättääpä parlamentti mitä tahansa. Sen täytyy kuitenkin tehdä, tehdä tietoinen päätös, luodaanko eurooppalainen kuluttajalainsäädäntö. Ja sitten tietoinen päätös siitä, mikä on yleisen puitekehoksen osa tässä prosessissa. I think you give us some very Kiitoksia. Siinä tuli hyvin mielenkiintoista tietoa. Ja sitten Seuraava puhuja Christopher Bush Osnabrykin yliopistosta. Hän puhuu jälleen tästä viitekehyksestä ja kuluttajien kysymyksestä. Uh, earlier this afternoon you... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Tänä päivänä aikaisemmin sanoitte, että te ette etsi ongelmia, vaan ratkaisuja. Valitettavasti lyhyessä puheenvuorossa minun on mainittava muutama ongelma, mutta lupaan ehdottaa mahdollisia ratkaisuja lopuksi. Ja haluaisin keskittyä tämän direktiivin ja olemassa olevan kansallisen sopimusoikeuden välisiä yhteyksiä ja miten tämä yhteinen puitekehys, jonka tutkijat ovat luoneet, voisi olla väline, jolla voidaan varmistaa sujuva yhteistoimintaa tämän direktiivin ja kansallisen sopimusoikeuden välillä. Joten minä haluaisin sanoa, että tämä direktiivin toimin, vuus riippuu siitä, miten se sopii yhteen kansallisen sopimusoikeuden kanssa, joten tällaisen yhteentoimivuuden laatu on itse asiassa mittapuuna tämän harmonisoinnin, tälle harmonisoinnille ja komission ehdotus otsikolla äh, kohdistettu täysharmonisointi äh, välittää sen viestin, että on mahdollista harmonisoida ainoastaan pieniä saarekkeita äh, kansallisen sopimusoikeuden sisällä ilman, että sillä on mitään vaikutuksia muihin asioihin, mutta sanotakseen kuten englantilainen runoilija John Donne, yksikään sääntö ei ole äh, saareke. Jokainen sääntö on osa mannerta, osa kokonaisuutta. Jokainen sääntö on mukana kansallista oikeusjärjestelmää, kun se on direktiivistä siirretty osaksi sitä. Ja siksi on tärkeää katsella laajemmalti kokonaiskuvaa. Joten mitä sitten näkee, kun katsoo kokonaiskuvaa, ja tämä löytyy valvolta kolme. miten nämä säännöt toimivat yhteen muiden sääntöjen kanssa. Kuten tämän, tämän ehdot, hetkisen ehdotuksen mukaan sääntö tulee vaikuttamaan sopimusoikeuden muihin osa-alueisiin ja se tulee ennaltaehkäisemään jäsenvaltioita ottamaan käyttöön sääntöjä, jotka liittyvät tämän direktiivin sisältöön. Annan yhden tai kaksi esimerkkiä. Ehdotuksen artikla 5 sisältää listan tiedotusvelvollisuudesta ennen sopimuksen solmimista ja ehdotuksessa sanotaan, että tämä koskee kaikkia myynti- ja palvelusopimuksia. Yksi tieto, joka on annettava, on tuotteen pääpiirteet. Epäselvää on, kattaako tämä myös tiedot mahdollista käyttötavoista ja riskeistä, jotka liittyvät tuotteeseen. Jos vastaus on ei, niin, ja tätä ei ole katettu, niin sitten tarkoittaako tämä, että kattava lista artiklassa 5 estää jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tällaista tiedonantovelvollisuutta. Entä sitten säännöt liittyen virheisiin, petokseen, ranskanlaisen oikeuden ajatus obligation de renseignementista tai Saksan kulpain contrahendo? jäsenvaltiot käyttävät erilaisia välineitä tällaisen tiedon puutteen korjaamiseksi? Voivatko äh, jäsenvaltiot käyttää tällaisia välineitä, jos äh, direktiivi vaatii äh, kattavaa listaa tiedonantovelvollisuudesta? Jos vastaus on kyllä, jäsenvaltiot estetään niin silloin tämä ehdotettu direktiivi todellakin puuttuisi yleiseen sopimusoikeuteen. Jos vastaus on ei, jäsenvaltioita ei estetä pitämästä yllä yleisiä sopimusoikeudellisia sääntöjä, niin sitten jäsenvaltiot tietenkin voivat kiertää tämän niin kutsutun täysharmonisoinnin lisäämällä tiedonantovelvollisuutta esimerkiksi kulpain kontraendo-otsikon avulla. Eli onko tällaisia vaikutuksia? Toinen esimerkki. Myyntioikeus. Artikla 22 sanoo, että jos myyjä ei voi tuotetta tuottaa, niin tuotetta lähettää, niin silloin kuluttaja saa eh, rahat takaisin seitsemän päivän sisällä. Tämä tarkoittaa tietenkin seitsemän päivää, ei kahdeksaa tai kuutta päivää, mutta tässä ei sanota, että onko tämä ainoa korvausmahdollisuus, joka eh, kuluttajalla on. E-, e-, esi- mitä sitten, jos tavara tulee myöhässä, saada siitä korvauksia? Direktiivissä ei sanota mitään tästä eh, ehkä sanotte, että kyllä vahingoista sanotaan jotain artiklassa 27, kyllä, mutta artikla 27 mainitsee ainoastaan ö, vahingot, jotka liittyvät tuotteen sopimattomuudesta, eikä siitä, että tuote tulee liian myöhään. Jos katsomme sopimattomuutta, niin monet kysymykset jäävät auki. Puhummeko Ö, rahallisesta korvauksesta vai ei-rahallista korvauksesta, onko kyse vastuukysymyksistä, anteeksi pyyntö, vahingon lieventäminen, onko tämä mahdollista. Direktiivissä ei määritellä tätä, joten tällaiset kysymykset jäävät auki. Ja silloin harmonisointi on varsin alhaisella tasolla. Tai sitten EU-tuomioistuin on sen on luotava eräänlainen vahingonkorvaus sen on, sen on tehtävä päätöksiä vahingonkorvausoikeudesta ja se, tämä johtaisi e-, oikeudelliseen epävarmuuteen ainakin joksikin ajaksi. Ja lopuksi haluaisin pitää lupauksen ja ehdottaa mahdollista ratkaisua. Jos ei ole mahdollista puuttua pisteittäin kansalliseen sopimusoikeuteen ja käsitellä vain yksittäisiä asioita vaikuttamatta tota, muihin aloihin, niin voisi olla hyvä yrittää saada aikaan jonkinlaista rinnakkaiseloa kansallisten sopimusoikeussääntöjen ja eurooppalaisten sopimusoikeussääntöjen välillä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistetään selektiivinen täysharmonisointi tietyillä aloilla, esimerkiksi sopimuksen purkuoikeudet. Se on esimerkiksi asia, joka voidaan ehkä sääntää säädellä tällä tavoin pisteittäin. Minimiharmonisointi sitten muilla aloilla ja vaihtoehtoisia välineitä sellaisille asioille, jotka ovat erittäin tärkeitä sisämarkkinoilla. Esimerkiksi sähköinen kaupankäyttö olisi tällainen asia, samoin etämyynti. Tämä ehdotus, joka on esitetty komissiolle, että viitekehys sitä voitaisiin käyttää siihen. Se määrittelee, kartoittaa kansalliset lainsäädännöt. Se ei ole pelkästään sääntöpuitteisto, vaan siinä on viitteitä kaikkiin 27 jäsenvaltioon. Se on eräänlainen kartta. Ja sen avulla voidaan myös luoda uusia välineitä. Ja lopuksi, eh, tämä on jo mainittu täällä valiokunnassa, ajatus tällaista sinisestä napista internet-sivuilla eh, internetkaupoissa, jota voitaisiin käyttää eräänlaisena vaihtoehtoisena välineenä, joita kuluttajat voivat käyttää. Ja aivan kuin komission jäsen sanoi alkupuheenvuorossaan, tämä tekisi eurooppalaisesta lainsäädännöstä näkyvää kuluttajilla kaikissa eh, internetkaupoissa Euroopassa. Kiitoksia. Okay, well, again I think um, they were very useful. No niin, siinäkin tuli hyödyllisiä tietoja. Eli nyt sitten muutama kysymys salista. Minä olen teille luettelua, mutta esittelijä. Varmaan haluaa esittää muutaman kysymyksen. Wallis, Harbour, onko muita? Ei tällä hetkellä. Eli aloitamme teistä. Wallis, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia noista kahdesta puheenvuorosta, jotka auttavat asioita, mutta ehkäpä lohtivat eteenpäin enemmän ongelmia kuin mitä ne ratkaisevat. Meillä on semmoinen tuonne, että me kerromme kehää. Ja kun te lopuksi puhutte tämmöistä opt-in vaihtoehdosta, e, voisivatko tällaista optiot e, korvata jonkinlaisia kattavia direktiivejä jollain alueella? Kun me aloitimme, me halusin, halusin juuri eroon tästä – ja ajatellen, että emme onnistuisi. Ehkä sitten voi ajatella, että kuluttajat voisivat ajatella osapuolia tällaisen sinisen napin avulla. ja minä vielä kamppailen tässä, kuinka paljon me voimme oikein tässä päästä eteenpäin. Ja tämä on enemmän kommentti kuin ky- kysymys. Because I... No hyvä, että totesitte tämän esittelijänä, koska ajattelin, olenko minä vain tätä mieltä vai tuleeko tässä esiin yhä enemmän ongelmia, eikä ratkaisuja. Sitten Harbour. Well, I have slightly similar reflections. No vähän samanlaisia ajatuksia liittyen keskusteluihin, joita kävin komission jäsenen kanssa aikaisemmin liittyen painopistealueisiin ja siihen, miten edetään. No, meillä nyt on hiukan enemmän aikaa, mutta edelleen katson, että meidän täytyy varmistaa, että me luomme lisäarvoa Euroopan taloudelle hyvin merkittävällä tavalla – Se, mistä nyt on puhuttu, no siinä voi olla lisäarvoa, mutta en tiedä, onko se osannut tätä nimenomaista työtä. Tästä on keskusteltu jo vuosikausia, eli siitä, että pitäisi olla jonkinlaisia vaihtoehtoisia välineitä rajat ylittäville kuluttajavalituskysymyksille. Ja tästä siis lähti ajatus siniselle, sinisen nappulan, mutta aikaisemmin puhuin esimerkiksi siitä, että onko sellainen vaikutelma, että kuluttajat pelkäävät paistonvaraisesti rajat ylittäviä kauppoja, koska siihen liittyy epävarmuustekijöitä. Ja jos katsomme, miten tämä asia voitaisiin hoitaa, niin meillä pitäisi olla jonkinlaisia tapoja auttaa heitä. Ja se ei tietenkään aiheuttaisi mitään lisäongelmia kansalliseen kuluttajalainsäädäntöön. Mutta tätä asiaa nyt ilmeisesti ei käsitelty Kunevan vaikutusten arvioinnissa, mutta no, meillä on nyt vähän paha tunnelma siitä, että jos haluamme edetä, meidän ehkä pitää miettiä vähän näitä asioita. Ja aikaisemminkin on puhuttu siitä, että olisi internet-takuu, eurooppalainen internet-takuu, Se voisi olla lisäväline, jota yritykset hallinnoisivat, ja sillä tavalla voitaisiin edetä tässä kysymyksessä. Se voisi myöskin vahvistaa niitä maita, missä takeet eivät ole hyviä, koska internetkaupoissa myyntiehdot ovat paremmat kuin kansallisen lainsäädännön puitteissa. Eli se olisi niin kuin kuluttajalähtöinen lähestymistapa tähän kysymykseen. Maybe we should get our experts to... No niin, sitten asiantuntijoiden vastaukset. Olen iloinen siitä, että tässä lähestymistavassa todettiin, että voitaisiin miettiä valikoivaa täysharmonisointia tietyillä aloilla. Sellaista lainsäädäntöä on tehty jollain aloilla. Ja kuitenkin meidän täytyy taas miettiä sitä, että silloin olisi tilanne, jossa on yhteinen alue, Tiedän, että jos ostan jotain, millä on yleiset oikeudet, eli siihen tuotteeseen liittyy jotain oikeuksia, jotka ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa, mutta sitten täytyy myöskin miettiä muita aspekteja ja silloin saada noudattaa, soveltaa omaa kansallista lainsäädäntöäni. Niin, mutta se, mistä Gurkman puhui, eli heidän kokemustensa mukaan kuluttajat eivät edes tunne omaa kansallista kuluttajalainsäädäntöä se, mistä nyt on keskusteltu tässä valiokunnassa, me olemme keskittyneet siihen, että meillä on käytännön lainsäädäntöä, joka toimii ihmisten hyväksi, ja että ihmiset tietävät, mitä he saavat. Koska muuten ei oikein ole järkeä toteuttaa jotain, joka ei toimi, josta kuluttajat eivät tiedä mitään, ja jossa on niin monta porsanreikää, että siitä tulee vain entistä hämmentävämpi. Kuten Wallis totesi, me haluamme löytää ratkaisuja, emmekä löytää uusia ongelmia. Eli miten näitä ongelmia voidaan käsitellä, millä tavalla voidaan lisätä varmuutta ja voidaan lisätä perusoikeuksia. Näinhän on tote- toimittu joissain alakohtaisissa lainsäädännöissä. Kuneva varmaan halusi palata vielä muutaman kysymykseen, ja te saatte myöskin kohta puheenvuoron. Eli Hesselinkin sitten Bush. I try to be... Ehkäpä se, mitä minä sanon e, e on tällainen sanonnasta. kuulosti liian kriittiseltä. Minun pointsini oli, että pitäisi olla joku käsitys siitä, minne mennään. Tämä on direktiiviehdotus, joka on niin erilainen kuin mitä on aikaisemmin nähty – saisi olisi ihanteellinen ensimmäinen askel eurooppalaiseksi kuluttajansäädännöksi. Ja kysymys on siitä, haluatteko sitä? Se ratkaisee jotakin ongelmia, se fokusoi ja selkeyttää asioita. Sitä minne voi olla menossa. Tai sitten voitte päättää, että me emme todellakaan halua tähän suuntaan. Me haluamme kuluttajia koskevan sopimusoikeuden pysyvän olevan osa yleistä sopimusoikeutta. Me emme halua business to business ja business sopimusten välillä tiukkaa eroa. Nämä ovat valinnat. Eli haluatko B, B, B2C, B2B sopimusten välillä sel, ison eron? Ovatko pienet yritykset kovin erilaisia kuin kuluttajat? Ajatellaan taas tietokoneen. iltaisen viikonloppuisin tämä ihminen, hän laittaa tiedollisia rajoituksia, hän, häntä pitää kuluttajana. Mutta ajatellaan, että hän tuolin pi, pienyrittäjänä ja sitten häntä ei suojella. Haluatteko tuon rajan? Ja sitten tässä on, että kuluttajat eivät usein tiedä, mitä heidän oikeutensa ovat. Tästä tämä on aika luonnollista. Monet eivät myöskään tiedä, että, että paljon siitä, mihin me viittaamme näin epäteknisesti kuluttajan oikeuteen, on yleistä sopimusoikeutta. Suurin osa kuluttajan suojasta monissa maissa on yleistä sopimusoikeutta. Crucial step towards either cutting consumer contract law. Joten joko on lainsäädäntö leikataan irti yleisen sopimusoikeuden napanuorasta tai ei. Monissa jäsenvaltioissa tämä johtaa paljon monin ongelmiin. Jos ei tiedetä, että lopputavoite on jotain niin kuin kulut sanotaan jos kuluttajalainsäädäntö on sitä lopullinen tavoite, ei ole mitään järkeä sitten pyritä saada eh, ehdotusta rimmaamaan yleisen sopimusoikeuden kanssa. Siinä ei ole mitään tolkkua. Meidän no, täytyy ymmärtää tämä loputavoite. Tämä voi olla myönteistä tai kielteistä kuluttajalainsäädännön kannalta. Sitä vaan sen, että tätä me haluamme tai tätä me emme halua. Ja kun me haluamme, että jäsenvaltiot käsittelevät kuluttajasopimuksia yleisen sopimusoikeuden puitteissa. Näiden, äh, tämä voidaan transponoida tämän yleisesti sopimusoikeudessa. No äh, tosiasiassa äh, tuomioistuinen sallisi sitä. Täytyy identifioida, mikä on kuluttajalainsäädäntö. Esimerkiksi komissio vastaan Hollanti. Siellä sanottiin, että kuluttajan oikeuksia ei voi transponoida sellaisella tavalla, että kuluttajat eivät tunnista sitä rajat ylittävässä tapauksessa. Kuluttaja. Mutta tätä on hankala transponoida yleensä sen aikana, vaikka komission jäsen Kuneva sanoi, että jäsenvaltiot voivat laajentaa tätä ottamalla ei-kuluttajat mukaan. Mutta ongelmana tässä oli eri sanat B, B ja, ja B, B-kuluttaja, bisneskuluttaja tapauksissa. Ja yleisesti tämä hoidetaan ainoastaan sopimusoikeuden sisällä. Joten täytyy pitkän aikavälin perspektiivit pitää selvänä. Saanko kysyä yhdestä yksityiskohdasta? Tämä kiinnostaa minua. Ymmärrän tämän seuraamuskysymyksen jos ajatellaan paremman säätelyn näkökulmasta, mihin me pyrimme. Meillä on neljä erillistä direktiiviä, jotka kuluttajana tarvitsevat minulla eri oikeudet tai erilaiset korvaukset sitten sen pohjalta, ostanko sen ovelta tai internetistä ja muuten. Silloin minulla on eri vaihtoehdot myös, mikä ei vaikuta kovin järkevältä myöskään koska oikeuksien pitäisi pysyä samana ostopaikasta riippumatta. Ja sama pätee varmaan bisneksin, että standardit ovat sanat. Sanotko sinä sitten, että sen sijaan, että meillä olisi kattavaa lainsäädäntöä tuota varten, olisi parempi korjata kukinnasta yksittäistä direktiivistä ja laittaa niihin yhteinen, yhteinen skeema. What? Ei, sitä minä en sano. Sano vain, että tässä on ero sen välillä, mitä komissio alussa sanoi horisontaalisen ja vertikaalisen vertailun välillä. Minä teen horisontaalisen vertailun, mutta sitten jotenkin horisontaalisten sääntöjen ää, ää, sääntöjen alla lainattiin erityisesti informaatioantamisvelvollisuuden suhteen, mikä teki tästä soveltuvamman laajemminkin kuin mitä tulee noihin neljään aiheeseen, jotka aikaisemmin erillisesti vertikaalisesti säädeltiin. Jos haluat samat säännöt, täytyy tehdä vertikaalisesti, ja jos haluatte tänne ovat erilaiset, niin sitten ei. Tässä harmissani niin kannalta tämä direktiivi on järkevä. Mutta nyt meillä on direktiivi, joka laajentaa sovellusalaa, koska informaatiovelvollisuusdirektiivissä ei rajoita näihin neljään aikaisemmin säädöt olevat. Kaikki myynti- ja palvelusopimukset. Myös siis olisi seuraavassa vaiheessa listaa muita täysin yleisiä velvollisuuksia. Ja ne ovat sellaisia, että ne ovat, olivat aikaisemmin osa yleistä sopimusoikeutta. Thank you very much. Maybe to, to make indeed Kiitoksia. Ah. A, a point. Yksi rakentava ehdotus. Mielestäni seuraavaksi voitaisiin tarvita ensinnäkin sitä, että tunnistetaan ne alat, joilla nämä kohdistetut, joilla kohdistettu täysharmonisointi on mahdollista. Silloin pitää tehdä analyysejä, kuten aikaisemmin tuli esille, eli analysoida niitä lakeja, joihin tämä direktiivi tällä hetkellä vaikuttaa. Missä on päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia direktiivien ja yleisen sopimusoikeuden välillä. Eli ensinnäkin tiedotusvelvollisuus, kysymykset Eli nyt tarvittaisiin lisäanalyysejä sen suhteen, mitkä osat yleisestä sopimusoikeudesta muuttuisivat. Voidaanko laatia eurooppalaisia sääntöjä muuttamatta kansallista sopimuslainsäädäntöä? Jos se ei ole mahdollista, niin sitten on poliittinen kysymys, ja siihen pitää löytää vastaus. Eli kuinka pitkälle eurooppalainen lainsäädäntö haluaa puuttua kansalliseen sopimusoikeuteen. Eli meidän pitää selkeyttää suhteita direktiivin ja kansallisen sopimusoikeuden välillä. Yksi esimerkki epäreiluista kaupallisista käytänteistä. Tällä hetkellä EU-tuomioistuimessa ei ole yhtään tapausta. Tästä on jo puhuttu. Ja sitten täysarmonisointi, mitä tulee epäreiluihin kaupallisiin käytänteihin. Miten se vaikuttaa jäsenvaltioiden kykyyn hoitaa sääntelyä tällä alalla? Eli uskon, että paljon tämän tyyppisiä tapauksia, joita tällä hetkellä nyt on käsiteltävänä, mikäli direktiivi pannaan käytäntöön tässä muodossa. Niin Wallis, täällä on enää viisi minuuttia jäljellä, niin te ette halua puheenvuoroa. Eli sitten te, mutta teidän täytyy puhua kovin lyhyesti. Meillä on enää kolme minuuttia tulkkausta jäljellä. Yritän puhua nopeasti. Emme me ole halunneet ottaa esille ongelmia ehdottamatta ratkaisuja. Mutta useammat kommentoijat pyrivät osoittaa mahdollisimman selkeästi ne ongelmat, joihin tulee johtamaan tämä totaalinen harmonisointi, joka on uusi lähestymistapa, jota on jo muutamia vuosia harrastettu. Totta kai täytyy löytää tasapainoa sisämarkkinoiden paremman toiminnan ja kuluttajien suojan toivottavan tasavälille. Ja yhteisöoikeus ja sopimusoikeus joutuvat äh, alueella, jossa interferenssi on mahdollisimman suurta. Äh, ehkä tässä nyt jotain jumiutumista, mutta ehkäpä käy niin, että, että yhteisöoikeuden äh, interferenssi, puuttuminen sopimusoike- kansalliseen sopimusoikeuteen on liian suurta. Kysymys on siitä, haluammeko me ehdottomasti edistää rajat ylittävää kauppaa ja saada kuluttajia pk-yrityksiä tekemään kauppaa, jossa on se, jonka vuoksi tarvitaan yhdenmukaiset säännöt vai... No, tätä, vaikka tätä voi kyllä vähän epäillä, mutta ajatellaan, että tämä olisi aito ratkaisu. Yrittäkää me vähän miettiä tällaisten sopimusten ää, sopimusten harmonisaatio, eikä ka- myös kansallisten. Jotta kuluttajan luottamus lisääntyisi, niin luottamuksen tason täytyisi olla korkeampi kuin direktiivissä tällä hetkellä tavoitellaan. Mutta jos pyritään siihen, kun tällä hetkellä näitä pyritään, että halutaan saada lait sekä rajat ylittävälle että kansallisille kaupalle, silloin tässä on yht, sitten kanssa sellainen kanssa, jossa soilu on korkeampaa, sitten tämä jumi, eli josta idea ää, ottaa maalitauluksi rajat kauppa. Totaalisen harmonisaation yleisin ongelma on joko rajat ylittävä korkeam, ja korkeampi suojelutalun taso, tai sitten pyritään mahdollisimman, jos pyritään niin laajaan harmonisointiin, kun tässä ajetaan ratkaisua löydy, vaan syntyy umpisolmuja, johon ratkaisuja ei löydy. Ei ainakaan tässä vaiheessa. I think that's probably a good point to end. No niin, tähän on hyvä päättää, koska tuokkausaika nyt päättyy. Mielestäni kaikki alustukset olivat erittäin hyödyllisiä ja kiitämme teitä kovasti. Se, että tunnistetaan näitä ongelmia Mielestäni te olette näyttäneet meille nyt oikean tavan edetä joissain asioissa, joihin meidän täytyy paneutua vielä syvällisemmin, ja me olemme nyt oikealla tiellä. Siis meidän täytyy vähän miettiä, mitä tämä tarkoittaa kansallisen lainsäädännön osalta. Ja työ, mitä teemme tässä valiokunnassa, haluammeko lisätä ongelmia kansallisen EU-lainsäädännön välillä? No emme todellakaan. Me haluaisimme luoda jotain, joka on toteutettavissa ja joka luo lisäarvoa sekä yritykselle että kuluttajille. Muuten sillä ei ole mitään merkitystä. Eli meidän täytyy muistaa tavoitteemme ja ratkaista näitä kysymyksiä. No, se on tietysti osa näitä odottamattomia seuraamuksia tästä lainsäädännöstä. Ja joissain asioissa täytyy miettiä, siirrymmekö ollenkaan tähän suuntaan. Eli kiitän siitä, että olitte täällä tämän iltapäivän. Kiitoksia komission jäsenelle siitä, että hän kuunteli hyvin tarkkaavaisesti kaikkia puheenvuoroja. Ja hän varmaan miettii näitä asioita vähän myöhemmin ja uskon, että voimme tehdä ehdotuksia tällä alalla, jotka ratkaisevat muutamia ongelmista. Ja teidän avullamme varmasti se onnistuu. Eli kiitoksia vielä kerran. Ja ne harvat, mutta laadukkaat jäsenet, jotka vielä ovat täällä paikalla, Valiokunnan kokous päättyy tähän ja muistuttaisin vielä, että me äänestämme 9. maaliskuuta ensi viikolla Strasbourgissa. Silloin on äänestys terveyspalveludirektiivistä, Rutovicen mietintö tuholaismyrkyistä ja myöskin keskustelemme Harborin suosituksista myöskin. Eli meillä on vielä aika paljon työtä edessämme. Eli kiitoksia ja hauskaa